Se prendiamo posto, cominciamo. Grazie. Asettautukaamme paikallemme ja aloitetaan sitten kokous. Allora, l'approvazione... No niin, hyvää päivää ensinnäkin kaikille ja hyväksymme ensimmäiseksi esityslistan. Se on lähetetty teille 27. marraskuuta. Comunico che questa riunione... Sähköpostitse se on siis teille lähetetty. Ja tätä kokousta on mahdollista kuunnella ja katsoa internetissä webstreaminginä, paitsi sitä osaa, jossa äänestetään uudesta Olafin johtajasta. Nyt olemme kaikkein tärkeimmässä kohdassa tämän aamun ohjelmaa, eli olemme kuulemaisillamme Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen vuodelta 2009. Sen esittelee meille tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vittor da Silva Caldeira, jota tässä tervehdin. Ennen kuin annan puheenvuoron hänelle, niin haluaisin tervehtiä ensinnäkin tuomioistuimen tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä, komissaari Semetää ja kollegoita, jotka ovat paikalla, koska tämä on kaikkein tärkein tämän valiokunnan toiminnan hetki vuoden aikana. Ja nyt meillä onkin mahdollisuus kuulla yhden tärkeimmän toimielimen äh, työn tuloksia, eli tilintarkastustuomioistuimen työn tuloksia. Siinä käydään läpi miten Euroopan varoja on käytetty, ei pelkästään, pelkästään toimielinten taholta, vaan myöskin ja ennen kaikkea jäsenvaltioiden taholta. Olen pystynyt lukemaan ö, huolella tämän raportin ja sieltä löytyy sekä valoa että varjoa. Ja kuuntelemmekin mielenkiinnolla ja huolella sitten presidentin esitelmän aiheesta. Kyseessä on todellakin korkeatasoinen ammattilaisten suorittama tekninen tarkastustyö ja sen ansiosta pystymme tekemään poliittisia arvioita tilanteesta suorittaessamme rooliamme ja pyrkimyksissämme parantaa Euroopan varojen käyttöä tulevaisuudessa niin, että niitä voitaisiin käyttää yhä tehokkaammin, vaikuttavammin ja avoimemmin niin, että voitaisiin vastaa, estää se tilanne, että ei enää tulisi eteen sitä tilannetta, että esiintyisi epäsäännönmukaisuuksia. Ja tilintarkastustuomion istuimen neuvojen ansiosta tässä varmasti onnistumme ja toivomme, että onnistumme estämään kaikki mahdolliset petosyritykset. Tervehdin kerran vielä presidentti da, Caldeira, da Silva Caldeira ja annan hänelle puheenvuoron. chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On kunnia esitellä teidän valiokunnallenne tänään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta toteuttamis, budjetin toteuttamisesta sekä Euroopan kehitysrahastojen vuosikertomus vuodelle 2009. Nyt on vakavan uudistuksen aika. Lissabonin sopimus aloitti aloitti, sai käyntiin tämän prosessin 2009. Uudelleen laadittu varanhoitoasetus määrittelee uudistuksen suunnan, mutta ensi vuonna pitää sitten määritellä, miten EUn varoja hallinnoidaan pitkän, pitkän aikaa tästä eteenpäin. Haluaisin ensinnäkin esitellä teille neljä pääviestiä tämän vuoden vuosikertomuksesta ja sitten muistuttaa näitä, näistä johtopäätöksistä ja suosituksista, joita tuon tuomioistuimen viimeaikaisissa lausunnoissa on tullut esille ja jotka ovat tämän uudistuksen kannalta relevantteja. Nämä perusviestit liittyvät ensinnäkin vuoden tilinpäätöksen luotettavuuteen, toimien laillisuuteen ja sääntöjen mukaisuuteen, tämän vuoden tulosten ja aikaisempien vuoden tulosten vertailuun ja sitten monivuotiset, monivuotisten virheiden oikaisut. Ensinnäkin mitä tulee tilinpäätökseen, tilintarkastustuomioistuin tekee sen johtopäätöksen, että Euroopan unionin tilinpäätös antaa riittävän kuvan tai niin kutsutun totuudenmukaisen kuvan taloudellisesta tilanteesta ja toimista ja kassavirrasta. Tämä on nyt kolmas peräkkäinen vuosi, kun tuomioistuin on todennut, että tilinpäätöksessä ei ole aineellisia virheitä ilmoitusten osalta. Kuitenkin se, että näitä virheellisiä ilmoituksia ei ole, ei tarkoita sitä, että tulevaisuudessa ei olisi riskiä näistä virheellisistä ilmoituksista. Vielä on mahdollista parantaa kirjanpitojärjestelmää tietyissä pääosastoissa ja erityisesti mitä tulee ennakkomaksujen kirjanpitoon ja sitten tilien sulkemisen ja laskuihin ja maksuhakemuksiin. Mitä tulee laillisuuteen ja sääntöjen, vasta, äh, sääntöjen mukaisuuteen, tuomioistuin on katsonut, että tulot-osa äh, ei sisältänyt aineellisia eroja, kuten aikaisempinakään vuosina, ja että valvonta ja järjestelmät olivat vaikuttavia. Kuten aikaisempina vuosina, sitoumuksia, sitoumuksiin ei myöskään liittynyt aineellisia virheitä. Kuitenkin tämä on toinen viestini, jonka haluan teille nyt äh, välittää, on, että äh, budjetista maksetut maksut edelleenkin ovat aineellisesti virheellisiä, paitsi kahdella ala, menoalalla. Nämä kaksi poikkeellista menoalaa ovat hallinnolliset menot, joissa järjestelmät ovat nyt monta vuotta olleet jo varainhoitoasetuksen mukaisia, ja toisaalta talous- ja rahoitusasiat. Kaikilla muilla menoaloilla tai niin kutsutuilla politiikkaryhmissä tuomioistuin on löytänyt aineellisia virhetasoja maatalous- ja luonnonvarat-alalla, joka edustaa puolta budjetista, tuomioistuin piti virhetason 2-5 prosentin luokassa. Tämä on hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna, mutta kuitenkin tulos on johdonmukainen tuomioistuimen arvioinnin osalta siinä mielessä, että järjestelmät ovat vain osittain vaikuttavia. Suurin osa virheistä on, johtuva, on johtunut siitä, että edunsaajat ovat, hakene, ovat yliilmoittaneet tukikelpoisen maa-alan sekä tilatukijärjestelmässä että pinta-alatukijärjestelmässä. Ja tuomioistuin suosittelee, että tätä riski, risk, risk riskiä, virheriskiä alennetaan sillä tavalla, että parannetaan tietopankkeja ja, ja otetaan käyttöön tukioikeus ja, ja erilaiset maksujärjestelmät, joilla, joita selvitetään. Kohesio, joka on toisin, toiseksi suurin osa politiikka-alalla, joka edustaa noin kolmas osaa budjetista, on ainut budjettialue, jolla arvioitu virhetaso on yli 5 prosenttia. Noin kolme neljäs osa näistä arvioidusta virheistä liittyy liittyy kansallisten viranomaisten vakaviin virheisiin soveltaa hankintasääntöjä. Loput liittyvät tukikelpoisten kustannusten maksamiseen ja heidän hakemistaan kulukorvauksista. Tuomioistuin on sitä mieltä, että noin kolmasosa löydetyistä virheistä väli- ja loppumaksuissa olisi voitu löytää ja oikaista, jos jäsen, jäsenvartioissa ennen kuin menot, menot lähetettiin komission, jos tilintarkastukset olisi tehty kunnolla. Mutta kaiken kaikkiaan tuomioistuin on arvioinut kohesiojärjestelmät vain osittain vaikuttaviksi ja tekee komissiolle neljä suositusta tästä aiheesta. Ensinnäkin pitää äh, kannustaa kansallisia viranomaisia käyttää äh, oikaisumekanismeja tiukasti ennen kuin ne tekevät maksuhakemuksensa. Toiseksi pitää varmistaa, että tukikelvottomat kulut löydetään ja että niitä ei kansallisella tasolla korvata uusilla kuluilla, jotka nekin ovat säännönvastaisia. Kolmanneksi eh, sen pitää käyttää valvontarooliaan varmistaakseen, että kansalliset hallinto- ja valvontajärjestelmät toimivat tehokkaasti 2007-2013 eh, ohjelmakaudella. Ja lopuksi eh, valvoa jäsenvaltioiden soveltavan, soveltavan EU-direktiiviä julkisista hankinnoista. Sitten maksut, tutkimus, liikenne- ja energia-alalla edelleenkin ovat virhe, niihin liittyy virhevaikutuksia ja ne ovat vain osittain vaikuttavia, kuten vuonna 2008 tuomioistuin arvioi virhetason olevan kahden ja viiden välillä, 2 ja 5 prosentin välillä. Suurin osa virheistä tässä politiikan alalla johtuu siitä, että henkilöstö ja epäsuorat kustannukset ovat yliilmoitettuja niitä ilmoitetaan liikaa tutkimusprojekteista. Sitten yhteisön ulkopuolelle suunnattu tuki, kehitys- ja laajentumisasiat, tilanne sama kuin viime vuonna, edelleenkin virheitä ja valvontajärjestelmät vain osittain vaikuttavia. Arvioitu virhetaso on 2-5 prosenttia ja virheet liittyvät suurin osin kulujen tukikelpoisuuteen, vaikka tuomioistuin on löytänyt myös sellaisia tapauksia, joissa ei ole noudatettu hankintasääntöjä. Tuomioistuin tekee useita suosituksia yksittäisille pääosastoille, jotka käsittelevät näitä asioita jotta voitaisiin erityisiä heikkouksia sisäisen valvonnan järjestelmissä parantaa. Ulkopuolelle suunnattu tuki kohdennetaan Europe Aid ohjelmalla Euroopan kehitysrahastojen kautta, joista me annamme erillisen vuosikertomuksen. Vuodelle 2009 tuomioistuin antoi lausunnon siitä, miten tilinpäätös on ollut luotettava ja hyväksyttävä. Kuitenkin nämä järjestelmät ovat meidän huomiomme mukaan vain osittain vaikuttavia. Ja mitä tulee sitten koulutus ja budjettiosan tuomioistuin on todennut, että komission järjelmissä oli vielä aineellisia virheitä, joita ei ole huomattu eikä oikaistu edellisten ohjelmakausien ohjelmien osalta. Jos me analysoimme tämän vuoden tuloksia ja vertaamme niitä aikaisempien vuosien tuloksiin, niin näemme, että suuri, suurimmat muutokset ovat tapahtuneet kohesion alalla. Tämä tuo minut kolmanteen avainviestiini, nimittäin todennäköisin virhe kohesiokuluista oli huomattavasti alhaisempi kuin aikaisempina vuosina. Ja budjetin, koko budjetin osalta meidän mielestämme tämä virhetaso on pudonnut viime vuosina. Mutta kuitenkin pitää jatkuvasti olla huolellisia ennen kuin tehdään mitään lopullista trendijohtopäätöstä, koska menomallit ovat muuttuneet ja se tarkoittaa sitä, että maksutkin voivat vaihdella vuosittain huomattavasti ja siitä johtuen ehkä vuosi 2009 on niin erilainen kuin 2008. Kuitenkin kohesion osalta tämä arvioitu virhetaso oli huomattava ja itse asiassa huomattavampi kuin säännönmukaisuus ja se on noussut myös maatalouden ja luonnonvarojen osalta. Ja senpä takia tämä virhetaso budjetissa kokonaisuudessaan on alhaisempi vuonna 2009 verrattuna vuoteen 2008 vahvistaen tämän viime, jo viime vuonna alkaneen trendin. Mutta mitään takuuta ei ole siitä, että tämä trendi jatkuu Kuten aikaisemminkin sanoin, järjestelmät ovat edelleenkin vain osittain vaikuttavia kaikissa, kaikilla politiikan aloilla paitsi hallinnollisissa kuluissa. Samaan aikaan meidän pitäisi kuitenkin muistaa myös, mikä on hallinto- ja, järjestel- ja, ja, ja valvontajärjestelmien monivuotinen luonne. Saattaa olla, että maksuissa on vuonna 2009 löydetty virheitä sen takia, että tämmöisiä monivuotisia oikaisumekanismeja on otettu käyttöön. Ja senpä takia me olemme tutkineet huolellisesti sitä tietoa, jonka komissio meille on antanut takaisinperinnöistä ja muista rahoitusoikaisuista. Vaikka komissio on liikkunut positiiviseen suuntaan 2009 siinä, että se on parantanut ja antanut lisää tietoa oikaisuista niin tämä tieto ei ole täysin luotettavaa, koska aloilla kuten koheesio on edelleenkin jäsenvaltioissa heikkouksia, e, koska ne eivät kaikista näistä oikaisuista raportoi komissiolle. Ja suurin osa oikaisuista ovat rahallisia, rahoituksellisia – oikaisuja, joita komissio hakee jäsenvaltioita järjestelmäheikkouksien takia. Ja koska tämä tietenkin on kannusteena parantaa järjestelmiä ja suojaa myös EUn budjettia, se ei kuitenkaan oikaise niitä virheitä, jotka me olemme huomanneet, jotka liittyvät sellaisiin summiin, jotka on joko haettu väärin perustein tai sitten maksettu väärin perustein. Ja sen takia me suosittelemme, että jäsenvaltiot parantavat omia oikaisu raportointijärjestelmiä niin, ja että komissio viilaa vielä näitä suuntaviivoja, jotta saadaan riittävästi tietoa tilinpäätökseen siitä, miten nämä monivuotiset oikaisumekanismit toimivat. Ja tämä johdattaakin minut sitten viimeiseen avainviestiin, joka tämänvuotisessa toimintakertomuksessa on. Komissio on parantanut tiedonsaantia oikaisuista säännönvastaisesti maksetuista, maksettujen summien oikaisuista, mutta kuitenkaan tätä, tätä, tämä tieto ei vielä ole täysin luotettavaa. Ja senpä takia komission oikaisutietoja ei voida vielä riittävästi verrata tämän tuomioistuimen löytämiin virhetasoihin. On vielä paljon sellaisia aloitteita, joilla pyritään parantamaan Euroopan unionin rahoitushallintaa pitkällä tähtäimellä. Komissio on jo esittänyt tämän uudelleen laaditun varanhoitoasetuksen ja julkistanut EUn budjettikertomuksen. Tässä on esitys siitä, mitä 2011 tapahtuu tämän monivuotisen kehyksen puitteissa ja päätös omista varoista ja sitten lainsäädäntöehdotuksia, jotka kattavat suurimman osan kuluista seuraavalla ohjelmakaudella. Tämä, tämän vuoden toimintakertomuksen pääviesti vahvistaa ne tuomioistuimen johtopäätökset ja suositukset, jotka olemme tämän vuoden alussa jo julkistaneet siitä, mitkä ovat EUn varan, varainhoidon pääriskit ja päähaasteet silloin sanottu edelleenkin on tänä päivänä totta. Ensinnäkin virhetaso on korkea tietyillä osilla, tietyissä osissa EU-budjettia, erityisesti kohesiossa. Toiseksi ne virheet, jotka tuomioistuin on löytänyt, johtuvat väärin tehdyistä maksuhakemuksista ja ne liittyvät myös julkisten hankintojen virheisiin. Kolmanneksi, tätä tilannetta voidaan parantaa kahdella tavalla. Ensinnäkin järjestelmien parempi hallinnointi, eh, esimerkiksi paremmat järjestelmät eh, perintään ja, ja rahoitusoikaisuihin, ja toisaalta sääntöjen, yksinkertaista, sääntöjä yksinkertaistamalla. Neljänneksi, tuomioistuin eh, on löytänyt usein toistuvia ongelmia yksittäisissä kuluohjelmissa. Ja näitä korjatakseen, näiden korjaamiseen me olemme noudattaneet tiettyjä periaatteita järjestelmiä tai ohjelmia uudistaessa. Ensinnäkin voidaan kysyä, onko tästä todennäköisesti eurooppalaista lisäarvoa? Ovatko tavoitteet selkeät ja onko tämä järjestelmä realistinen? Onko tämä järjestelmä niin yhtä yksinkertainen kuin mahdollista? Ja onko toisaalta kirjanpito selkeää? Jos haluamme parantaa kulujen laatua, se meidän pitää asettaa se prioriteetiksi. Yksinkertaistaminen, lainsäädännön yksinkertaistaminen ja valvontajärjestelmien kustannushyöty kehittäminen voivat johtaa paremmin tähän tavoitteeseen edell- uudistetussa varainhoitoasetuksessa on useita ehdotuksia, joilla komissio pystyy parantamaan avoimuutta ja varainhoidon hallintoa. Sektorilainsäädännön yksityis- on edelleenkin yksi paras tapa parantaa suorituskykyä. Ja näitä sektorilakeja ehdottaessaan tuomioistuin katsoo Eh, olevan parhaat mahdollisuudet eh, kehitykselle. Ja itse asiassa, kun maksuedellytyksiä hallinnoidaan, niin silloin budjetti ja hallinto, hallinnovalvonta valvonta ja tilintarkastusjärjestelmiä voidaan paremmin soveltaa. Jotta Euroopan veronmaksajien rahaa käytetään optimaalisesti, niin meillä kaikilla toimijoilla on hyvin vahvat, suuret vastuut. Komissiolla vastuu siitä, kun se tekee lainsäädäntöehdotuksia ja täytäntöönpanee budjettia jäsenvaltioilla, kun ne päivittäin hallinnoivat noin 8 prosenttia EUn budjetista. Neuvostolla ja parlamentilla vastuu siitä, että ne ovat lainsäätäjiä ja toisaalta sitten vastaavat vastuuvapausprosessista ja toisaalta tilintarkastus tuomioistuimella, joka on unionin ulkopuolinen tilintarkastaja. Tuomioistuin nyt tulee omalta osaltaan varmistamaan, että EUn varoja käytetään oikein ja käytetään sääntöjen mukaisesti antamalla omia lausuntojaan ja kertomuksia, kuten tämä, jonka tälle teille tänä päivänä olen esitellyt. Kiitos paljon. Paljon kiitoksia presidentti Calderalle tästä, tästä esitelmästä, joka näin avaa talousarvion valvontavaliokunnan työprosessin, joka johtaa sitten vastuuvapauden myöntämiseen. Ennen kuin kuulemme kollega Chachimarkakisia, joka on tämän menettelyn esittelijänä, antaisin puheenvuoron komission edustaja Semitalle. Olkaa hyvä. Arvoisa presidentti Caldeira, puheenjohtaja, esittelijä ja tämän valiokunnan jäsenet, tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, komission dialogi on ollut pitkä ja hedelmällinen tarkastettavan ja tarkastajayhteisön välillä. Haluaisin kiittää presidentti Caldeiraa, tilintarkastustuomioistuimen jäseniä ja sen eri yksiköitä tästä erinomaisesta valmistelusta. Tuomioistuimen vuosikertomus sisältää paljon ö, johtopäätöksiä ja suosituksia kaikille politiikan aloille. Se ei ole pelkästään riippumaton ja ammattimainen arvio taloudellisten toimijoiden työstä, vaan myöskin arvokas panos komissiolle, josta se voi oppia paljon EU-politiikkojen tulevassa laadinnassa ja niiden heijastumista EU-budjetissa. Olen tyytyväinen eh, tästä menestyksen tunnustuksesta, jonka tuomioistuin on antanut budjetin hallinnassa. Näin lukuisia positiivisia viestejä tässä raportissa ja näin myöskin jo, jonkin verran kritiikkiä ja se on tietenkin komission ja minun henkilökohtaisen sitoutumiseni eh, velvollisuus panna täytäntöön kaikki tuomioistuimen antamat suositukset. Vastaisin tuomioistuimen kertomuksen pääviesteihin, jotka ovat avainasemassa komission omassa arvioinnissa, kun se omaksuu vastuunsa EUn talousarvion toteuttamisesta. Ensinnäkin tilintarkastus, joka päättyi positiiviseen lausumaan kolmatta kertaa peräkkäin. Ensinnäkin se, että tilintarkastuksessa on annettu, tai tilinpäätöksessä on annettu totuudenmukainen kuva EUn tilien tilasta on tietenkin positiivinen asia, ennen, erityisesti kun otetaan huomioon tilintarkastusuudistus. 2009 tarvittiin enemmän tietoa rahoitusoikaisuista, kuten tämä valiokunta on pyytänyt. Mutta tuomioistuin aivan oikein otti esille myöskin joitakin joitakin joitakin puutteita esimerkiksi esimaksuihin liittyen ja muutamaan muuhun. Tuomioistuin on antanut puolueettoman lausumansa aiheesta ja komissio on vakuuttunut siitä, että se puuttuu näihin aiheisiin ja aikoo parantaa kirjanpito kirjanpitotoimintaansa. Tästä aiheesta puhuttaessa haluaisin huomattaa myös avain aiheet 2009 tilinpäätökseen liittyen. Budjetti ylijäämä oli 2,26 miljardia euroa. Se on hieman enemmän kuin aikaisempina vuosina siksi, että kuluja pantiin täytäntöön monilla aloilla, joista tärkeimmät liittyvät Euroopan sosiaalirahastoon. Jos katsotaan tasetta, niin siellä annetut lainat joita ei ole vielä maksettu, ovat lisääntyneet 7,2 miljardilla eurolla sen takia, että balance of payments-lainat ovat olleet vuonna 2009 suuremmat. Nämä ovat peräkkäisiä toimintoja, joilla ei ole vaikutusta taloudelliseen tulokseen nettovarojen osalta. Rahoitusosuudet nousivat 9,5 miljardilla eurolla kun rakennerahastojen kolmannen osuuden maksut suoritettiin. Kokonaisrahoitus on 48,8 miljardia euroa. Syö, työntekijöiden maksut ovat 7,2 miljardia euroa vähemmät ja tämä liittyy henkilöstön palkkojen kasvuun. Mitä tulee transaktioiden oikeutukseen ja lainmukaisuuteen, niin olen iloinen siitä, että kokonainen virheaste on laskenut vuonna 2009 edelleen. Kuten presidentti Caldera aikaisemmin totesi, tulojen sitoumukset, jotka liittyvät talous- ja rahoitusasioihin, ovat oikeudenmukaiset ja äh, oikein ilmoitetut kaikissa, kaikilta olennaisilta osiltaan. Virhetaso on alentunut tutkimuksen, energian ja kuljetuksen osalta, kuten tuomioistuin totesi. Maataloudessa ja maaseudun kehityksessä virhetaso on kahden prosentin tasoa ja riskit, joita tuomioistuin on identifioinut, ovat meillä tiedossa ja komissio niihin jatkuvasti puuttuu ja käsittelee. Ne katetaan sääntöjenmukaisuusselvitys menettelyn kautta, joiden, jonka myötä on tarkoitus sulkea pois sellaiset kulut, joita ei makseta EU-sääntöjen mukaisesti EU-varoista. Kuten tiedätte, komissio päätti viisi, viime perjantaina pyytää takaisin 575,8,5 miljoonaa euroa tilatukea jotka jäsenvaltiot olivat käyttäneet epäasianmukaisesti. Mitä tulee muihin politiikan lohkoihin, huoma äh, komissio huomauttaa, että kulttuurin ja koulutuksen osalta virhetaso on noin 2 prosentin luokkaa ja ulkoiseen tukeen ja kehitykseen ja laajentumiseen liittyen virhetaso on myöskin edistynyt. Se on tällä hetkellä 2 ja 5 prosentin välissä. Ensimmäistä kertaa koskaan tuomioistuin on arvioinut, että todennäköisin virhetaso on kahden ja viiden prosentin välissä. Tämä tarkoittaa sitä, että yli 95 prosenttia maksuista ovat virheettömiä. Olette samaa mieltä varmaankin kanssani, että tämä on positiivinen merkki siitä, että meidän ponnistelumme valvonnan lisäämiseksi ovat vaikuttaneet konkreettisella tavalla. Tämä positiivinen tulos on saatu aikaisesti aikaiseksi erityisesti siksi, että virhetasoa on saatu vähennettyä kohesion osalta. Tämä edistys heijastelee sitä, kuinka on yhä nopeammin pysäytetty tai äh, keskeytetty maksujen maksaminen silloin, kun virheitä on havaittu. Kokonaisvaltainen sääntöjen noudattamis tarkastus ja seuranta äh, menettely on tehokas. Välimaksuja ei sallita ennen kuin komissio on validoinut koko maksun kohteena olevan tapahtuman. Kuten presidentti Caldeira varoitti virhetason äh, heilahtelusta tulevaisuudessa kohesion osalta, niin tämän otamme tietenkin huolellisesti huomioon. Uudet Uusi valvontajärjestelmä 2007-2009, äh, anteeksi 2007-2013 valvontajärjestelmät ovat tehokkaammat kuin, kuin jos asioita hallinnoitaisiin vain vuositasolla. Tuomioistuin korosti, kuinka tärkeää on saada luotettavaa tietoa äh, rahoitusoikaisuista ja maksujen takaisin perinnästä. Tuomioistuin tunnustaa, että tiedot, jotka koskevat takaisinperintöjä, jotka on tuomio, tilintarkastuksessa ilmoitettu on parantunut. Sellaisissa projekteissa, joissa virheitä on ollut tai vastuulliset kansalliset viranomaiset ovat näitä ilmoittaneet, on osoitus siitä, että olemme olleet päättäväisiä toimissamme. Oikaisut vuonna 2009 on kasvanut 3,3 miljardin euroon. Mutta olen samaa mieltä tuomioistuimen kanssa, kun se huomauttaa jäsenvaltioiden heikkouksista heidän raportoidessaan oikaisuista komissiolle. Ja silloin, kun peritään takaisin eh, epäoikeudenmukaisesti maksettuja etuja edunsaajilta. Tuomioistuin on huomauttanut kustannustehokkaista mekanismeista ja kuinka tärkeää on ottaa huomioon eh, tukikelpoisuussäännöt ja silloin, kun virheriski on havaittavissa. On parannettava jäsenvaltioiden tarjoamien tietojen tasoa nimenomaan oikaisuihin ja takaisinperintöihin liittyen. Jälkimmäinen on vain yksi elementti, joka liittyy parannettuun yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa talousarvion toteuttamisessa. Ja nämä uudet perustamissopimuksen artiklan 317 mukaiset säännöt ovat tässä pohjana. Tämä ei kuitenkaan riitä. Olen vakuuttunut siitä, että taloudelliset toim- taloudellisten toimijoiden pitäisi keskittyä enemmän kulujen käyttämisen laatuun. Ohjelmien tehokkuutta ei pitäisi arvioida pelkästään tukikelpoisuuden perusteella, vaan tärkeätä EU-toimien vaikutusta – on, ar- on tärkeää arvioida te EUn toimien vaikutusta sen kansalaisille. Ja sen takia talousarvion uudelleenarvioinnissa olen korostanut enemmän vaikutusarviointia selvien ja mitattavien indikaattorien avulla, niin että meillä olisi sellaiset suoritusindikaattorit, joilla voitaisiin arvioida toimiemme vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Arvoisat jäsenet ja tuomioistuimen jäsenet, meidän täytyy seurata tarkasti näitä talousarvion toteuttamisen tuloksia, jotta voisimme paremmin käsitellä tuomioistuimen ja komission itsensä havaitsemia puutteita eteenpäin. Viime toukokuussa esitin ehdotukseni 2010-2013 vuosille petoksen vastaisissa taistelussa ja talousarvion täytäntöönpanon uudistamisessa. Komissio pyrkii etenemään positiiviseen suuntaan näiltä osin. 2009 vuoden tilinpäätöksen osalta voin vahvistaa, että tämä agenda on täysin relevantti edelleenkin tulevien toimiemme osalta. Lopuksi toteaisin, että olen iloinen siitä, että vuonna 2009 tilin tarkastus vahvistaa, että ponnistuksillamme on saatu aikaan tuloksia. Se muodostaa tärkeän ja ajankohtaisen panoksen osoittaaksemme, kuinka pystymme hallinnoimaan ja valvomaan EUn budjettia tehokkaammalla tavalla, joka varmasti äh, viitoittaa tietämme eteenpäin tulevina ohjelmakausina. Kiitoksia. Grazie. Do la parola al collega. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron kollega Chachimakakiselle. Olkaa hyvä. Vorsitzender, äh, vielen Dank. Äh. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen tästä erittäin avoimesta kannanotosta, mutta ennen kaikkea haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä tästä loistavasta esityksestä täällä meidän valiokunnassamme. Kuten te sanoitte, herra presidentti, tässä on nähtävissä myönteinen kehitys, mitä perintään tulee, ja mielestämme tämä on hyvä asia. Komission jäsen Semeta jatkaa Siim Kallasin työtä. Hän hän oli komission varapuheenjohtaja ja aloitti tämän työn silloin. Ja tämä suuntaus on myönteinen, tämä täytyy tunnustaa. Mitä edelliseen vuoteen tulee ja siihen verrattuna, niin on äh, havaittavissa huomattavia parannuksia kohesiossa. Tämä on ehkä yksi suurimmista menoeristä. On hieman huononnusta tapahtunut maataloudessa, mutta tätä ei tulisi kuitenkaan yliarvioida. Kohesio hän liittyy valittuihin maihin. Suuret maksajamaat, joilla on suuria kohoisia hankkeita, ne eivät olleet mukana ja ne maat, jotka valittiin, niin ne olivat pieniä maita ja ne ei myöskään olleet Kaakkois-Euroopan maita. Minä olen presidentin kanssa samaa mieltä ja myös komission jäsenen kanssa, että tilannehan saattaa muuttua, joten tässä ei tulisi kuitenkaan yliarvioida tilannetta. Siksi minä en haluaisi nyt yliarvioida huononnutta tilannetta. Maataloudessa nämä ovat pieniä huononnuksia, jotka ovat valitettavasti johtaneet siihen, että olemme liukuneet vihreältä alueelta keltaiselle alueella, mutta nämä pienet muutokset, mehän olemme käyneet keskustelua tästä niin ehkä komission tilintarkastustuomioistuimen välisten keskustelujen avulla nämä ongelmat voitaisiin ehkä ei poistaa, mutta niitä voitaisiin pienentää, joten ei tulisi yliarvioida tätä. Ja tässä täytyy kuitenkin todeta, että on olemassa perustavaa laatuisia ongelmia. Yhteistyö jäsenvaltioiden ja komission välillä, tämähän on 80 prosenttia menoista nämä niin kutsuttu shared management, siinä on todella huomattavia ongelmia tässä täytyy tapahtua muutoksia. Esimerkiksi komission täytyisi nyt vihdoinkin niissä kohdin, jossa on selkeä, selkeitä virheitä, niin ryhtyä sanktioihin. Usein äh, on toimittu poliittisella tavalla Eli jos ei ole ollut korrekteja hankkeita, niin kuitenkin ollaan annettu määrärahoja, vaikka vuodesta 2005 lähtien on ollut välineitä antaa sanktioita muun muassa maataloudessa artiklan 7 toista avulla asetuksesta 1290 voitaisiin muun muassa toimia. Minä viittaan tässä nyt pitkäiseen jäsenvaltioon Kreikkaan. Tästä olemme keskustelleet myös valiokunnassa. Se on kymmenen vuoden ajan saanut maatalousmäärärahoja, vaikka ajaksijärjestelmää ei oltu otettu käyttöön. Ja nämä ovat asioita, joita todellakin täytyy nostaa esiin. Ja tässä nyt ei auta se, että on myönteinen suuntaus. Ja pohdinkin tässä nyt vain, miksi veromaksaja, jota edustamme, niin miksi häntä johdetaan harhaan? Tässä todellakin jäsenvaltio ei pidä kiinni säännöistä. Minä mainitsin vain yhden. Tässä täytyy ottaa sanktiot käyttöön. Meillä on siihen mahdollisuus. Niitä sanktioita tulisi käyttää. Minä mainitsin yhden jäsenvaltion tämä kertomus tästä kertomuksestahan ei käy ilmi, mitkä jäsenvaltiot ovat rikkoneet sääntöjä, mutta hyvät naiset ja herrat, teillähän on pöydällänne myös tämä opus. Tämä on aika mielenkiintoinen. Te löydätte siellä sivulla 111 suurimmat syntimaat. Eli tässä voidaan katsoa, mitkä maat joutuvat maksamaan eniten takaisin. Mainitsen neljä maata vuonna 2009 Espanja, Kreikka, Italia ja yhdistynyt kuningaskunta tässä top neljä. Ja te näette, että tämä koodikieli on kyllä myös luettavissa. No, mitä nyt sitten tapahtuu, jos on tapahtunut virheitä? Tämä on minulle nyt mielenkiintoista, miten komissio ja miten me käsittelemme näitä virheitä. Me olemme todenneet, että komissio ei ole puuttunut riittävästi näihin virheisiin, vaikka se on ollut tietoinen näistä virheistä. Jos tapahtuu virhe, niin on tämä niin kutsuttu 50-50 sääntö, eli syyllinen joutuu maksamaan ainoastaan 50 prosenttia takaisin ja veronmaksaja saa ainoastaan 10 prosenttia ja loput 50 prosenttia sitten tulee kansallisista budjetoista. Eli veronmaksaja joutuu maksamaan kaksi kertaa. Ensinnäkin tapahtunut tämä väärä maksu ja sitten toisekseen tapahtuu sakkomaksu, jonka jäsenvaltio sitten hoitaa ja jota sitten ei makseta takaisin. Ja tällainen tilanne ei ole <clears throat> hyväksyttävä. tässä voidaan sanoa, että on siis myönteinen yleissuuntaus, mutta yksittäisissä tapauksissa kuitenkin on tapauksia, jotka täytyy selvittää. Virheethän eivät tapahdu ainoastaan siellä, jossa komission jäsenvaltiot hallinnoivat kysymyksiä yhdessä. Mehän olemme aina sanoneet, että niin, että nämä asiat kulkevat vain komission kautta ja jäsenvaltiot ovat syyllisiä, mutta sopimuksessa sanotaan selkeästi, että komissio loppujen lopuksi kuitenkin on vastuussa maksujen oikeudenmukaisuudesta myös niistä maksuista, jotka tulevat jäsenvaltioista. Mutta rikkomukset ovat paljon vakavampia niissä kohdin, joissa komissio itse hoitaa maksut, jossa se on yksin vastuussa. Haluaisin ottaa yhden asian esille. Tilintarkastustuomioistuin presidenttikin otti sen esille. Tämä on koulutusohjelma. Jos 24 prosenttia tutkimuksista, tämä on yksi neljäsosa, ovat virheellisiä, niin kysynpä vain, että miksi tämä ei toimi. Tässä on kysymys määrärahoista, jotka tulevat suoraan komissiolta, koululuokille, vaihtoohjelmiin ja niin edelleen. Ja 13 kuudessa oli virheitä. Ja kysymys kuuluu, miksi näin on? Mehän olimme saaneet kertomuksen vasta nyt niin ehkä Rova Vasiliu voisi tulla kertomaan. Hän on vastuussa tästä hankkeesta. Haluaisin saada nyt lisää tietoa, mitä on ta- tapahtunut näille suorille yhteyksille, mitä komission ja kansalaisten väliin tulee. Tämä koskee myös tutkimusta ja innovaatiota. Siellä on myös hankkeita, jotka, joissa on virheitä. No sitten komission vastuu. Minä mainitsin täällä juuri sopimuksen ja nyt pohdin, miksi komissio kieltäytyy allekirjoittamasta synteesiraporttia. Ainoastaan pääosastojen johtajat ovat ne allekirjoittaneet ja minä haluaisin nyt tietää tai haluaisin keskustella siitä, että komissaarit ottaisivat vastuun tästä. Totta kai voidaan pohtia siitä, että pitäisikö komission puheenjohtajana olla yksinomaan vastuussaan, tai ehkä te, herra Semeta, koska olette vastuussa näistä kysymyksistä, mutta kuitenkin jonkin täytyisi kantaa poliittinen vastuu näistä kysymyksistä. Kaikin paitsi kaksi jäsenvaltiota eivät ole antaneet hallintoselontekoa. Eli ne menot, joita on tehty Euroopan unionin nimissä, niin ei ole allekirjoitettu sitä, että ne ovat olleet korrekteja. Tätä minä en voi hyväksyä, koska tässä täytyisi todellakin kantaa vastuu. Pyytäisinkin kun jäsenvaltiot, jos, jos jäsenvaltiot eivät luota omaan valvontajärjestelmänsä, niin sitten niiden täytyisi parantaa näitä valvontajärjestelmiä. Komissio voi olla tässä avuksi. Tilintarkastus Tuomioistuinhan on kertomuksessaan tämän myös selkeästi nostanut esille. Se näkyy myös tiivistelmästä. Eli valvontajärjestelmissä usein on virheitä, ne eivät toimi tai ne toimivat ainoastaan osittain. Ja tämä ei ole hyväksyttävä. Vaikka suuntaus on myönteinen, niin meidän täytyy kuitenkin sanoa, että tätä ei voida hyväksyä. Me Haluamme kiittää kollega Gressleä, koska viime täysissunto viikolla me tutustumme tällaiseen valvontajärjestelmään Saksan puolella ja se oli erittäin mielenkiintoista, eli miten voidaan toimia, jos halutaan toimia oikealla tavalla, joten kiitos teille rouva Gressle tästä. No, miten tulevaisuudessa sitten tilannetta voitaisiin parantaa? Me olemme keskustelleet siitä, että Sääntöjenmukaisuus on erittäin tärkeä kysymys, mutta myös tehokkuus täytyisi nostaa esille. Onko komission ohjelma tehokas? Päästäänkö sillä poliittisiin tavoitteisiin? Ja meidän edustajina ja myös komission täytyy olla tällaisia kohtaan. Ja tähän asti ei ole ollut mahdollista äh, tarkastella tätä tehokkuutta. Lissabonin sopimuksen myötä meillä on nyt uusi väline, eli nämä ähm, evaluointiraportit, joita komission täytyy äh, antaa tulevaisuudessa. Nämä ovat siis uusia. Ja pyytäisinkin, Erasimeta, että, pystyis, että käyttäisitte näitä hyväksi ja jokaisen poliittisen hankkeen kohdalla, koska jokaisella pääosastollahan on niin kutsut kopeat ja haluaisin nyt mielelläni tietää, että eikö jokaisen hankkeen kohdalla voitaisiin tutkia, ollaanko päästy poliittiseen tavoitteeseen, koska siitähän tässä on kysymys. Eli että pääsemme niihin poliittisiin tavoitteisiin, joista on tehty päätös. Eli siksi tämä evaluointi, arviointi, raportti tulisi aina myös ottaa huomioon. No sitten vielä viimeinen johtopäätös meidän täytyy tehdä päätös vastuuvapaudesta. No nyt on vielä liian aikaista keskustella siitä. Mutta se, mistä meidän täytyy nyt keskustella uuden varainhoitoasetuksen puitteissa, tarvitsemmeko todella enemmän talousarviota? Jos nyt on niin, että 16 kerran kertomuksessa todetaan, että komissio on tehnyt osittain massiivisia virheitä, minä mainitsin yhden esimerkin, niin tässä syntyy kysymys, että pitäisikö komission saada enemmän määrärahoja? Miksi oikeastaan? miksi se ei voisi käyttää olemassa olevia määrärahoja paremmin. Ja jos nyt katsotaan kertomusta, niin nähdään kuinka suuria summia maksetaan takaisin. Siksi eh, presidentti Caldera viittaan sivulle 12. Siinä on tärkein lause. Ja siinä sanotaan, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tässä on havaittu vakavia virheitä ja valvontajärjestelmät toimivat ainoastaan osittain. Ja tämä on tämä keskeinen lause. Tätä meidän täytyy käsitellä. Ja tämä täytyy ottaa huomioon, kun me neuvottelemme komission ja jäsenvaltion kanssa määrärahojen korottamisesta. En voi hyväksyä sitä, miksi meidän täytyisi näin tehdä 16 kerran kun otamme tämän lauseen huomioon. Kiitoksia Eera Caldeira poliittisista johtopäätöksistänne. Te otitte neljä ähm, ajatusta esille. Siitähän tässä juuri on kysymys. Onko eurooppalaisella hankkeella lisäarvoa? Eikö jotakin hankkeita voitaisiin yksinkertaistaa? Te olette ottaneet nämä neljä kysymystä esille. Olen erittäin kiitollinen teille ja odotan ähm, tulevaa yhteistyötämme. Kiitos. Grazie. Cominciamo adesso la discussione. No niin, kiitoksia. Jatketaan sitten parlamentarikkokollegoiden kanssa keskustelua. Ensimmäiseksi puheenvuoro kollega Balčićkilla. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamas auditorumų pirmininkė. No niin, hyvät kollegat, herra presidentti. Haluaisin ensinnäkin kiittää tilintarkastustuomioistuinta hyvin tyhjentävästä kertomuksesta. Tulee varmaan mainita, että kun verrataan vuosia 2008 ja 2009, niin kulujen, EU-varojen kulujen osalta voimme nähdä, että virhetaso on siis laskenut. Kuitenkin se, mitä presidentti sanoi takaisinperinnöistä ja tämän tiedon, niiden perusteella olevien tietojen luotettavuudesta, niin haluaisin olla kuitenkin tukea herra Josta Markasia, joka äsken puhui, koska hän mainitsi ongelmat, joita on vuosittain näkynyt ö, sääntöjen erilaisen soveltamisen osalta. Näitä varmasti komission pitää jatkossa käsitellä tarkemmin. Vuosi 2009 kuuluu edelliseen ohjelmakauteen ja myös komission ja parlamentin edellisiin toimikausiin ja uusi komissiohan on vasta ikään kuin noussut liikkuvaan junaan tämän vuoden, viime vuoden aikana. Ja mainittiin maatalous ja alalla olevat ongelmat. Sitten talous- ja rahoitusasiat on yksi tärkeä asia, noin 700 miljardia kohdennettu tälle alalle ja, ja tällä alalla virhetaso onkin ollut hyvin korkea. Mutta tässä tietenkin ö, tukikelpoisen tukojen osalta 62 prosenttia oli todettu virheelliseksi. Ja uskon, että jäsenvaltiot ja komissio ja myös parlamentti kun puhutaan hankintasääntöjen rikkomisesta, niin tarvitaan jonkunnäköistä järjestelmän muutosta ja poliittista tahtoa sen tekemiseen. Ja vähän tuntuu siltä, että joissain jäsenvaltioissa tämä poliittinen tahto vielä tällä hetkellä puuttuu. Minä haluaisinkin kysyä komissiolta, että mitä se aikoo nyt tehdä parantaakseen julkisten hankintojen sääntöjen soveltamista – parantaakseen valvontajärjestelmiä ja erityisesti välimaksujen tarkistamista. Ja kysymys tietenkin liittyy myös, tai pitää, nousee myös kysymys, miten, missä vaiheessa saadaan todella luotettavaa tietoa jäsenvaltioista perinnöistä. Kollega Söndergaard. Øh, tak formand, <clears throat> og også mange tak til øh, revisionsretten for, for... Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä erittäin mielenkiintoisesta kertomuksesta. No totta kai voidaan aina keskustella filosofisesti siitä, onko jokin hyvä tai huono ja se, että ollaanko otettu askeleita eteen vai taaksepäin. No, tämä liittyy liittyy tietysti siihen, mistä ollaan lähdetty liikkeelle ja mitkä odotukset ovat. Kun puhumme nyt tästä tämän päivän tilanteesta, niin oikeastaan tilanne on ollut aika katastrofaalinen vuosien ajan. Ja mehän edustamme täällä veronmaksajaa ja meidän täytyisi ö, olettaa, että joka vuosi otettaisiin edistysaskeleita kaikilla aloilla. Ja nythän on myönteistä, että joillakin aloilla edistysaskeleita on otettu esimerkiksi ö, rakennerahastojen ja kohesiarahastojen kohdalla. Mutta päinvastoin myös on todellakin valitettavaa, jos on otettu askeleita taaksepäin, niin kuin esimerkiksi maataloudessa ja luonnonvaroissa. Mm, nämä eivät ole kovin korkeita lukea, mutta meidän täytyisi kuitenkin odottaa, että edistysaskeleita tapahtuu kaikilla aloilla jatkuvasti. Tähän asti ongelmia on ollut havaittavissa. Sitten kohesio liittyen. No, ehkä en ole nähnyt nyt kaikkia papereita, mutta jos tätä verrataan vuosikertomukseen vuodelta 2008, niin, niin täällä tilintarkastustuomioistuin on tehnyt pistokokeissa todennut, että vähintään 11 prosenttia maksusta ei olisi pitänyt maksaa, mutta tämän vuoden ähm, kertomuksessa en tätä löydä, mutta miksi täällä ei ole tällaista lukua tämän vuoden kertomuksessa? No sitten mitä virheisiin tulee. No, Tanskassa sana virhe tarkoittaa sitä, että sen voi myös antaa anteeksi. Kaikki voivat tehdä virheitä. Ei tässä välttämättä ole toimittu tietoisesti. Ja täällä sanotaan, että jos virhe on petos, niin siinä oletuksena on, että on todellakin tarkoituksenmukaisesti käytetty EUn määrärahoja väärällä tavalla. Ja tämä määritelmä minä voin hyväksyä, mutta sitten syntyy seuraava kysymys. Kuinka usein todellakin toimitaan tarkoituksenmukaisesti tahallaan ikään kuin? No ainakin niin täällä sivulla yhdeksän puhutaan maataloudesta ja luonnonvaroista. Kaikki jäsenvaltiot e, systemaattisesti tekevät virheitä kun laskevat esimerkiksi tilatukia. Eli tässä on jäsenvaltioita, jotka järjestelmäisesti antavat vääriä lukuja. Onko tämä virhe vai onko tämä petos? No sitten toinen esimerkki tämänkin tilintarkastustuomioistuin mainitsi kohesiorahasto. Sivulla 12 tanskankielisessä versiossa tässä mainitaan esimerkki. Täällä sanotaan, että Tällä on käytetty myös työntekijöitä, jotka eivät olleet sopimuksen alaisia. Onko tämä nyt sitten virhe vai onko tämä petos? No ehkä tämä on sitten henkilö, joka ei osaa lukea, koska hyvin monet asiat ovat vaikeita ja monimutkaisia ratkaista, mutta mitkä työntekijät nyt sitten ovat sopimuksen alaisia ja mitkä eivät, niin eikö tämä ole suhteellisen yksinkertaisen yksinkertainen asia? Oliko tämä nyt sitten virhe vai oliko tämä petos? Minä mainitsen tämän siksi, koska kun tarkastellaan kertomusta, niin voidaan myös todeta, että se näyttää siltä, että on ähm, esimerkiksi vaadittu liian suuria tukia. Nimittäin kun on tapahtunut virheitä, niin ne ovat aina tapahtuneet siinä, missä on saatu enemmän kuin mihin on oikeus. Ja kun nyt sitten sivu 23. Täällä on mainittu, että ainoastaan kolmessa tapauksessa on käännytty Olafin puoleen ja nämä on määritelty petoksiksi, eli keskimäärin kolme tapausta vuodessa ja esimerkit jotka täällä on mainittu, ovat sellaisia, joissa jäsenvaltiot ovat järjestelmällisesti antaneet vääriä lukuja. tai ne, esimerkiksi nämä eivät ole lainkaan ähm, tuen alaisia järjestelmän mukaisesti. No, seuraavallainen kysymys. Mikä on syy siihen, kun mainitaan konkreettisia esimerkkejä, niin miksi ei mainita jäsenvaltioiden nimiä? No, mutta joka tapauksessa kiitos hyvästä kertomuksesta ja myös kiitoksia hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Honorable Andreas. Ja edustaja Andreas. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia paljon tilintarkastustuomioistuimelle kertomuksesta. Sanoitte, herra Caldera, että kehitystä kohesiorahastojen osalta on merkittävämpää kuin maatalousrahastojen kehityksen puute. No minun mielestäni tämä on askel taaksepäin valvontajärjestelmien osalta, kun puhutaan EU-varojen käytöstä. Minun mielestäni järjestelmät ovat epäonnistuneet ja meidän täytyy aloittaa todellakin alusta. Katsotteko, että EU, EUn talousarvion toteuttaminen on positiivisessa kehityksessä, mitä tulee oikeudenmukaisuuden ja lainmukaisuuden suhteen? Tehän mainitsitte puolivälin arvioinnista koskien monivuotista rahoituskehystä ja todellakin neuvottelut ovat käynnissä 2011 budjetin osalta. Ja todellakin nämä neuvottelut käydään vakavan kriisin vallitessa EUn jäsenvaltioissa. Käsitykseni mukaan 2009 talousarvion toteutuksesta Tukisitteko te budjetin kokonaismäärän lisäämistä, kuten parlamentti vaatii, eli noin 6 prosentin korotusta? Vai tukisitteko minkäänlaista korotusta budjettiin? Te suosittelette sääntöjen yksinkertaistamista. Katsotteko, että on järkevää näin kolmevuotisen varainhoito asetuksen uudistamisen valossa, että kun komissio on rajoittanut tätä uudelleen tarkastelua ulkosuhdepalvelun osalta eikä ole, ole eh, suorittanut tai ottanut sitä kokonaisuudessaan koko budjetin, budjettia koskevaksi, niin katsotteko, että se on asianmukaista? Ja sitten kollega Ivan. Dar în al doilea rând aș vrea să ridic un semn de întrebare asupra celor 95% a plăților care nu sunt de So we don't have Romanian translation. Eli meillä ei ole romanian kielestä tulkkausta, eikä hollantia. Eli no, emme ole täällä yksin. Minulla on parempi olo, kun romaniakaan ei saa tulkkausta sold out from um, European Union. Yeah. Uh, it's, it's a good no, ihan hyvä. siinä, että... Ihan hyvä, että tässä hyvät uutiset sitten olivatkin. Minun täytyy nyt sitten kääntää tämä, tämä, nämä nuottini englanniksi tässä lennossa. Niin minä en ole samaa mieltä kuin herra Semeta sanoi, että 95 prosenttia maksuista on siis virheettömiä. Minä en ole samaa mieltä, koska tiedän ihan tarhan tarkkaan, millainen tilanne meidän maassamme on. Ja kaikki tietävät tietenkin oman maansa tilanteen hyvin. Ja varmasti kaikki olemme sitä mieltä, samaa mieltä siitä, että virheitä on vielä eurooppalaisten rahastojen käytössä – ehkä näitä ongelmia ei sitten Euroopan tasolle eh, jäsenvaltioista tule tietoa. Ja senpä takia uskon, että tässä on myös puutteita tiedon välityksessä kansalliselta tasolta Euroopan tasolle. En ole ihan varma, että ainakaan meillä Romaniassa kansalliset viranomaiset ilmoittavat kaikki tai kaikista löydöistään, jos nämä löydöt tapahtuvat kansallisella tasolla. Niinpä uskon, että 95 prosenttia on aika lailla optimistinen, mutta ei realistinen luku. Minä edustan tai me edustamme kaikki omien maidemme veronmaksajia – ja senpä takia tämä 50-50 sääntö, joka koskee rankaisuja, on kyseenalainen. En usko, että jäsenvaltion pitäisi tämä raha palauttaa, koska on sellaisia tilanteita paikallisella tasolla, jossa edunsaaja on paikallisviranomainen, eli valtion, osa valtiota. Ja tässä tapauksessa sitten veronmaksaja ikään kuin kaksi kertaa joutuu rankaistuksi, rangaistuksi, koska hän joutuu maksamaan kaksi kertaa, jos näistä väärinkäytetyistä varoista rokotetaan veronmaksajaa. Joten miten luotettavia tällaiset kansallisilta tasolta tulevat kertomukset ovat? ja onko tämä Euroopan tilintarkastustuomioistuin kansallisia kertomuksia tutkinut tarkasti. Kiitos. Kiitoksia ja sitten kollega Olmeijer. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitokset Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tästä kertomuksesta. Se antaa hyvän yleiskatsauksen, mutta siinä on myös ongelmia, jotka kollega Chachi Markaakis otti esille juuri ennen kaikkea, mitä kohesiorahastoon tulee, jossa tarkasteltiin maita, eh, jo, maita, joissa on vähemmän virheitä kuin muissa. Ja johtopäätös tai tulokset eivät ole sitten niin suuria. Ensinnäkin sääntöjen yksinkertaistaminen. Minä en ole vielä pitkään Euroopan parlamentissa, mutta minä en edes halua kuulla tätä enää. Me puhumme jatkuvasti sääntöjen yksinkertaistamisesta. Mitä tukiin tulee, niin en ole nähnyt mitään yksittäisiä aloitteita, joilla saataisiin muutoksia aikaiseksi. Ja ennen kaikkea maataloudessa haluaisin viitata seuraavan. Mielestäni äh, on hyvä äh, se, että meillä on tämä tilatukijärjestelmä, Eli hoidetaanko tiloja niin kuin niitä tulisi hoitaa, mutta sitten kuitenkin kun mitataan näitä tiloja, niin sitten yhtäkkiä on jossakin neljä, neljä, neljä kilometriä liikaa, mutta maanviljelijä ei ehkä tiedäkään sitä, koska tämä järjestelmä ei olekaan yhtenäinen mittausjärjestelmän mukaan. Hän ei ole siis tehnyt petosta, mutta sitten kun tätä tarkastusta tehdään vuosien jälkeen, 200 tai 250 euroa voidaan siis maksimassaan joutua maksamaan, jos tämä määrä on ylitetty. No, sitten tässä äh, mielestäni komission täytyisi hieman nostaa tätä tukisummaa, jotta äh, tämä GPS-mittaus todellakin on asia, jota täytyy tarkastella koska tästä syntyy virheet. Monissa maissa ajattelen tässä Pohjoismaita, ajattelen Itävaltaa ja myös Saksaa, joilla on juuri näitä mittausongelmia, mitä GPS tulee. Eli tällaiset virheet voitaisiin välttää, koska tässä ei ole kysymys missään petoksesta. Koska kun puhutaan petoksesta, niin ymmärrän sen niin, että joku yrittää yrittää tahallaan saada mm, mm, rahoja, jos hän ei todellakaan ole viljellyt mitään tai hän on viljellyt jotain muuta tai hän ei ole pitänyt kiinni ehdoista, joista hänen olisi pitänyt kiinni, jotta hän olisi oikeutettu saamaan tiettyjä maksuja. E, nämä ovat siis nyt jotain matemaattisia virheitä GPS-järjestelmässä tai mittausjärjestelmässä, koska tätä kautta saattaa syntyä todella huomattavia ongelmia. Ja maanviljelijän täytyy sitten ähm, viisi vuotta maksaa äh, korkoja ja muita maksuja, koska tarkastus tapahtuu vasta viiden vuoden kuluttua ja tämä nyt ei ole mielestäni oikeutettu, joten äh, nämä äh, könttäsumman maksujärjestelmä täytyisi kyllä todella muuttaa mielestäni tässä yhteydessä. Ja sitten minua häiritsee se, että me tarkastelemme maita hyvin eri tavalla pohjautuen eri standardeihin ja mielestäni tämä on ongelmallista. Ja säännöt eivät siis ole samanlaisia jokaisen maan kohdalla. Me emme tarkastele eurooppalaisia normeja, vaan niitä lisänormeja, joita nämä jäsenvaltiot itse ovat luoneet. Ja tässä saattaa syntyä tilanteita, voin ottaa oman maani esimerkiksi, Esimerkiksi on Saksan lainsäädäntö, jossa käsitellään ympäristökysymyksiä, mutta jossakin muissa jäsenvaltioissa kuitenkin saatetaan toimia täysin eri tavalla. Eri, jos tehdään nyt, asetetaan ehtoja maanviljelijöille ja sitten tämä maanviljelijä täytyy ympäristölainsäädännöstä syistä toimia näin, niin Euroopan unioni vähentää määrärahoja, koska mm, niitä ei enää voida ottaa kulttuurimaisema budjetista, joten tässä täytyisi kuitenkin tarkastella asioita samasta näkökulmasta. Jos ehtoja asetetaan Mändille, tämä koskee osittain myös Itävaltaa, niin silloin niiden täytyisi olla oikeutettu ja tässä täytyisi olla taustalla eurooppalaiset normit eivätkä yksittäiset jäsenvaltioiden normit. Ja kun lähetetään enemmän tarkastajia, niin meidän täytyisi lähettää näitä tarkastajia maihin, joissa on havaittavissa vakavia rikkomuksia. Jos nyt ajattelen esimerkiksi Tanskaa, jossa maatalousluvut ovat loistavat, niin ei ole mitään järkevää, jos pääsemme 0,5-0,4 prosenttiin, mutta jos puhutaan 30 prosentista, 25 prosentista, niin silloin olisi järkevää tehdä tarkempia tarkastuksia ja täytyisi tehdä myös korjauksia. GPS-järjestelmän käyttöönotto kesti Kreikassa 12 vuotta ja Tanskassa nyt esimerkiksi yritetään päästä korjauksista 0,5-0,49, koska GPS-järjestelmän mm, avulla haluttiin sitten ottaa vielä tarkempi järjestelmä käyttöön. En halunnut puhua kielteisesti näistä maista, mutta kansalaisilla on oikeus siihen, että määrärahat käytetään siihen, mihin ne on tarkoitettu. Niitä ei tulisi käyttää petoksiin, vaan ihmisten pitäisi pystyä hyötymään siitä, talousen pitäisi pystyä hyötymään, maan pitäisi pystyä kehittymään. Eli tässä ei ole kysymys siitä, että tässä kiusattaisiin, niitä jo muutenkin kiusataan, vaan tässä on konkreettisesti kysymys siitä, että halutaan auttaa ihmisiä ja näitä maita halutaan auttaa. Ja sitten yksi viimeinen kohta. Mielestäni komission täytyisi painottaa sitä, että toteutettaisiin näitä samalla tavalla, ei se, että yksi enemmän ja toinen vähemmän. Ja tämä on aika ongelmallista. Joillakin on 95 prosenttia ja toisilla 100 ja tämä mielestäni on väärä asenne. Niin, olen pahoillani. Kyllä nyt joskus täytyy saada ö, sanoa mielipiteensä, ainakin nyt vuosikertomuksen kohdalla. Tästä voitaisiin puhua tietysti 30 minuuttia, mutta koska minulla on täällä 10 puheenvuoropyyntöä, niin... En minä täällä puoli tuntia puhu, ei, ei teidän tarvitse niin väittää. Minä puhun harvoin ja nyt sitten sanon 10 minuuttia mielipiteeni. Niin No usein vielä, täällä on budjettivaliokunta ja kaikkia muitakin valiokuntia. Anteeksi vaan te, että nyt saa minua keskeyttää, minä tulen jatkamaan. Niin se tarkoittaa sitten, että muut joutuvat puhumaan vähemmän aikaa. No jos keskeytätte minut nyt vielä jatkuvasti, niin tarvitsemme vielä enemmän aikaa. So, die gleichmäßige Implementierung, außerdem war sowieso mein letzter... Niin, eli tämä toteutuminen No, jos ette olisi minua keskeyttänyt, niin olisin jo lopettanut. Eli se on mielestäni tärkeä kysymys. Komission tulisi sitä painottaa. Ja haluaisin vielä kiittää tilintarkastustuomioistuinta ponnisteluistaan. Kiitos. Haluaisin selventää ihan nopeasti. Minä en aikonut suinkaan keskeyttää teitä, mutta minun täytyy taata kaikille mahdollisuus puhua ja meillä on todellakin lopetusaika kello 11.15 presidentti joutuu täältä lähtemään, koska kysymykset ovat mielenkiintoisia ja varmaankin olisi mielenkiintoista kuulla myös vastaukset, niin olisi hyvä, jos voisimme puhua mahdollisimman nopeasti, niin kaikki pystyvät puhumaan, koska muuten käy niin, että joku puhuu 25 minuuttia ja joku sitten yhden minuutin. Haluan, halunnut missään nimessä keskeyttää teitä, mutta nyt kollega Ivanova. Thank you, Chairman. I really want to... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en käytä paljon aikaa. Täytyy kertoa romanialaiselle kollegalle, että Bulgarian tulkkausta ei ole tarjolla myöskään, joten ette ole yksin. Minä puhun siis englanniksi. Haluaisin ensinnäkin kiittää tilintarkastustuomioistuinta sen tekemästä työstä. Ja täytyy sanoa, että täällä on jo mainittukin useampaan kertaan se, että olen iloinen, että voin huovata kehitystä tapahtuneen ongelma-alueilla esimerkiksi kohesioalalla sen virhetaso on pienentynyt, mutta kuitenkaan emme voi olla varmoja siitä, kuinka kestävää tämä kehitys on. Ja paljon vielä pitää tehdä myöskin esimerkiksi maatalouden, tutkimuksen, kehityksen, laajentumisen, energian ja niin edespäin aloilla. Tehokkuuden tai valvonnan, tehokkuuden parantamisen ja valvonnan parantamisen suhteen kysyisin, että kuinka voidaan taata, että tehokkuus kasvaisi, ei pelkästään tarkastusten lisäämisellä, vaan tarkastusten tehokkuuden lisäämisellä ja kuinka taataan paremmin kulujen tehokas käyttö. Toivottavasti työmme johtaa sellaiseen edistykseen, jonka herra Sondegaard tuossa edellä mainitsi, niin että valvonta olisi tehokkaampaa ja mm, parempaa, jotta voitaisiin taata tehokkaampi verovarojen käyttö. Kiitoksia, Kolka Kiitos ihan lyhyesti. Ja vähän varovaisestikin koitan puhua, koska nyt ei ole ollut aikaa käydä kaikkia materiaalia läpi, joten lopullista kommenttia ei tässä vaiheessa voi vielä antaa. Haluan vain nyt sitten toistaa ehkä tämän positiivisen trendin, joka on näkyvillä, mutta minusta tuntuu siltä, että meillä on vielä valtavasti tekemistä. Joillakin aloilla on selkeitä haasteista – joita pitäisi katsoa tarkemmin. Maatalousalalla todella on ongelmia, jotka näyttävät jopa lisääntyvän, vaikka nyt sitten pitää kysyä, onko tämä nyt sitten sattumaa pikemminkin kuin tämmöistä olennaista muutosta. Sama kalastuksen alalla kun luetaan kalastusalaa, niin siitä saa päänsärkyä. Mutta iso kysymys kuitenkin, onko tämä nyt sitten tilastollinen illuusio vai onko tässä ihan todellista päänsäryn syytä? Ja sitten parannet, parannuksia on näkynyt kohesioaloilla 11-3 prosenttiin. No nyt sitten meidän pitäisi tässä nyt sitten hurrata, mutta jostain syystä ei hurrata, koska me emme ole ihan täysin tyytyväisiä. Minäkin olen vähän epäileväinen tämän asian suhteen. Onko, onko tämä nyt sitten sattumaa vai todellisia haasteita? Ei nämä kertomukset saa nyt näyttää tällaiselta, tällaiselta ylös alas vuoristoradalta. Itseä sydänkäyrältäkään. Minä olen nyt täällä kuusi vuotta istunut ja, ja tällaisiin väsyy. Nimittäin nämä uusiutuvat rikkojat tulevat ilmi samoissa maissa. Samat ongelmat tulevat ilmi samoissa maissa. Ja sitten pitää kysyä, että miten sitten seuraamuksia sovelletaan? Käytetäänkö niitä tehokkaasti? Jos ei, niin sanktioihin ja seuraamuksiin pitäisi kiinnittää huomiota. En halua nyt mitenkään ennakoida keskustelua, johon herra Schatz, meitä kehottaa budjetista, mutta minusta ainakin – kysymys, joka liittyy toimivaan valvontaan ja vaikuttavuuteen. Se liittyy myös määrärahojen käyttöön ja sitten seuraamukset. Jos ei käytetä ja sovelleta seuraamuksia oikein, niin en minä ainakaan sitten voi sanoa, että no käytetään sitten lisää rahaa tähän budjettiin. Joten minä odotan tämän, tällaista keskustelua tällä välikaudella tästä vastuuvapauskeskustelua käydessämme. Mutta onko meillä todella, on, todella ongelmia kohesion, maatalouden, kalastuksen alalta? Tämän lisäksi haluaisin puhua erityisesti seuraamuksista. Grazie, kollega Geier. Kiitoksia sitten kollega Geijer. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie viel... Hyvät kollegat, en tiedä kuinka paljon jaksatte kuunnella vielä Saksaa, mutta haluan puhua lyhyesti. Haluan keskittyä kohesiorahastoihin. Kiitoksia, presidentti Caldeira. Teidän vuosikertomuksenne on aina tärkeä valiokunnallemme ja se antaa aina suuntaviivoja, niin se tekee tänäkin vuonna. Jos nyt katsotaan potilas kohesiopolitiikkaa, niin viime vuonna hän oli vakavasti sairas. No nyt hän ei vieläkään voi hyvin ja tässä saattaa olla, että tilanne pahenee entisestään. Eli mitä potilaskohesiorahastoon tulee, niin meidän täytyy Ähm, hoitaa häntä edelleen. Se tulee olemaan tämän valiokunnan tehtävä. Ja sitten meidän täytyy varmasti myös puhua yksinkertaistamisesta, vaikka kollega Holmaari ei tätä halukkaan enää kuulla. Kun luen kertomusta, niin kaksi kolmasosa virheistä syntyy julkisten, äh, julkisiin hankintoihin liittyvissä ongelmissa minä sain kaksi kansiota yhden PR-hankkeen myötä, niin ehkä tässä todellakin voitaisiin tehdä hedelmällistä työtä. Ja me, meidän täytyisi pyrkiä välttämään virheitä. No, mitä jäsenvaltioihin tulee? Me tiedämme, että 80 prosenttia määrärahoista hallinnoidaan siellä. Ja me tiedämme kaikki, että kun keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa, niin meidän täytyisi pohtia sitä, miten näitä virheitä saadaan vähennettyä. On yksittäisiä maita, joissa ongelmat ovat suurempia, mutta virheitä tapahtuu kaikissa maissa. Me emme ole edistyneet näissä kysymyksissä ja mitä valvontajärjestelmään tulee, niin ne toimivat vain osittain. Komissaari Shemeta sanoi, ne toimivat, koska eh, komissio on ne eh, validoinut, mutta minä en ole löytänyt sitä täältä kertomuksesta. Totta kai minua kiinnostaa oma maani eh, Saksa. Ja silloin kun pistokokeet ovat toimineet, niin silloin olemme keltaisella sektorilla. Eli kyllä meilläkin on sitten kotitehtäviä. Mitä sitten omiin varoihin tulee, niin sitten tilanne on vielä huonompi, mitä jäsenvaltioihin tulee. Eli kun niin siellä tämä omien varojen järjestelmäkään ei toimi tyydyttävällä tavalla. Me keskustelimme tästä jokin aika sitten ja kollegas taas työasiakirjassaan viittasi tähän. No sitten viimeinen kohta. Tässä yhteydessä mielestäni budjetin laajentamisesta täytyisi keskustella, mutta ehkä siitä tulisi puhua budjettivaliokunnassa. Tämä tietysti on aika houkuttelevaa, koska tämä kiinnostaa ennen kaikkea journalisteja, mutta me harjoitamme talousarvion valvontaa. Eli ne rahat, joista poliittisesti on päätetty, menevätkö ne sinne, minne niiden täytyisikin mennä. No, jos on niin, hän nyt ei osaa ajaa yhdelläkään pyörällä, miksi pitäisi äh, antaa toinen pyörä, niin tämä on ehkä hieman outo ajattelutapa. Ehkä meidän nyt sitten tarvitsekaan keskustella tästä, jos jäsenvaltiot huolehtivat näistä äh, omista varoista oikealla tavalla. Kiitos. Kollega Gerbrandi. Ja kollega Gerbrandi. Uh, thank you, chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän herra Caldeiraa vuoden 2009 kertomuksesta. Kun nopeasti kävin läpi tämän kertomuksen ja tämän yhteenvedon, niin täytyy sanoa, että tämä on viime vuotista vaikeampi, lukuis, vaikeampi lukuis, lukea, kun puhut, kun viime vuonna katsottiin sääntöjen vastaisuuksia, niin siellä oli 11 prosenttia kohesion alalla, ja nyt en ole nähnyt tätä vastaavaa taulukkoa ainakaan tämänvuotista kertomuksesta. Ehkä se vielä tulee. Ja lisäksi huomasin, että olitte enemmän keskittynyt nyt järjestelmiin, valvontajärjestelmiin, sen sijaan, että keskityttäisiin työn tuloksiin tutkimuksen tuloksiin. Kuitenkin on huolestuttavaa, että lähes kaikilla aloilla järjestelmät ovat edelleenkin puutteellisia. Ja jos katsotaan sääntöjen vastaisuuksia, jos järjestelmää ei toimi kunnolla, niin on tietenkin hyvin vaikeaa saada luvut oikein. Te olette jonkun verran näitä sääntöjen monimutkaisuutta tässä käsitelleet. Viime vuonna olitte vähän hieman tiukempia aiheesta. Nythän me tätä uutta varainhoitoasetusta työstämme ja on hyvin tärkeää, että me parlamenttina ja myös Euroopan komissio keskittyy entisestä, entistä enemmän monimutkaisuuden poistamiseen, koska hyvin usein sääntöjen vastaisuudet johtuvat sääntöjen monimutkaisuuksista, eikä niinkään siitä, että ihmiset koittavat sääntöjä kiertää. Kysymyksiä maataloudesta Viime vuonna saimme vihreätä valoa. Nyt valitettavasti valo on taas keltaisella. Viime vuonna vihreää valoa, mm, mutta silloin keskityttiin tähän kehitysalaan. Voitteko kertoa nyt sitten kehitysalasta, miten se on kehittynyt viime vuodesta vai ovatko ongelmat siellä edelleen samat kuin viime vuonna? Sitten kysymys liittyen kansallisten tilintarkastustuomioistuimen tai niitä vastaavien kanssa. Olen ymmärtänyt, että kansalliset vastaavat tilintarkastustuomioistuimet eivät ole kovin valmiita tekemään yhteistyötä teidän kanssanne. Voisitteko tästä hieman kertoa meille enemmän? Kollega Stais. Kollega Stais. Thank you, Chair. I will express my solidarity. Kiitoksia puheenjohtaja ilmaisen tukeni Ivanille Ivanovalle, koska Hollantiakaan täällä ei todellakaan ole. Kiitoksia paljon presidentti Kaldeiralle ja kaikille kollegoille mielenkiintoisesta esityksestä ja kommenteista ja tietenkin tästä vuosikertomuksesta ja tilintarkastuksesta. Meillä ei ole ollut paljon aikaa lukea tätä raporttia, mutta lukiessani mieleeni nousi, että pääviestinne on sama, joka se on ollut jo vuosia. Jälleen kerran toteatte, kaksi vakavaa ja tärkeää asiaa. Ensinnäkin ne löytyvät sieltä sivulta 11 ja 12, kuten herra Chachimakakis totesi. Ensimmäinen fakta on se, että maksut 2009 vuoden osalta koskevat maataloutta, luonnonvaroja, kohesiota, tutkimusta, ulkoista apua, kehitystä, laajentumista, koulutusta ja kansalaisuutta – ja niissä on olennaisia virheitä. Ja toinen fakta on se, että toteatte, että valvonta- ja seurantajärjestelmät toimivat vain osittain ehkäisemisessä ja, taka- ja, ja korjaamis- tilanteen korjaamisessa epäasianmukaisesti maksettujen maksujen takaisinperinnän osalta. Te toteatte, voi sanoa tietenkin, että no, maataloudessa on tänä vuonna saatu aikaan hieman edistystä ja vähemmän edistystä tai jopa takapakkia on tullut ja se on tietysti huono uutinen. Ja kohesion osalta ollaan edistytty, no se on hyvä uutinen, mutta vielä tärkeämpää, tärkeämpää kuin se, että tarkastellaan tämän vuoden tapahtumia, on se, että nähdään, että pääviesti on edelleen sama. Ja se on se, että on olemassa perustavanlaatuinen ongelma, herra Kaldeira, ja se on se, että jäsenvaltiot eivät tee sitä, mitä heidän, niiden pitäisi tehdä. Ja että komissio antaa niiden päästä pälkähästä. Kansallisten viranomaisten pitäisi käynnistää tehokkaat valvonta- ja seurantajärjestelmät, ja komission täytyy ohjata ja valvoa sitä, että jäsenvaltioiden viranomaiset tekevät niin kuin heidän pitää tehdä. Jos nyt luen esimerkiksi kappaleen 4.35, niin siellä osoitetaan tällainen käytös ihan täysin. Siellä kappaleessa 4.35 todetaan, että ainakin 35 prosenttia virheistä voitaisiin ja ne olisi pitänyt voida huomata jäsenvaltioissa ennen kuin ne esitetään komissiolle. Tämä on skandaali, hyvät kollegat, ja meidän täytyy tunnustaa se, kuinka pitkään me me aiomme jatkaa sen hyväksymistä, että jäsenvaltiot vesittävät Euroopan unionin maineen. Kuinka pitkään me aiomme antaa vastuuvapauden komissiolle, kun tilintarkastustuomioistuin on jo vuosikausien ajan todennut, että tilintarkastuksen vastuu, yhteydessä myönnettävän vastuunvapauden ehdot eivät täyty. Me olemme pyytäneet parlamenttina vuosia, että kansallisten viranomaisten pitäisi laatia kansalliset hallintoilmoitukset tai ohjausilmoitukset, ja he eivät sitä tee. Ja herra Semeita, osoitan tässä nyt sanani teille, koska meillä on kaksi huomautusta. Olen hieman pettynyt teihin. Me työstämme tällä hetkellä myös varainhoitoasetuksen uudelleenlaadintaa ja teitte ehdotuksen koskien näitä kansallisia hallinnointi-ilmoituksia, mutta ette antaneet meille pyytämäämme. Me pyysimme jotakin sellaista ilmoitusta, jonka allekirjoittaa poliittinen vastuuhenkilö ministeri, eikä joku byrokraatti jäsenvaltiossa koska perustavanlaatuinen ongelma on se, että jäsenvaltiot eivät tee sitä, mitä niiden pitäisi. Ja jos me velvoittaisimme vaikkapa jäsenvaltion valtiovarainministerin allekirjoittamaan tällaisen ilmoituksen, niin silloin he eivät niin helposti sanoisi, että kaikki on ihan ok meidän maassamme. Joten pyydämme jälleen kerran, että auttakaa meitä, jotta saisimme tällaiset kansalliset valvontailmoitukset kansallisten valtiovarainministereiden allekirjoittamina. Ja sitten palaan vielä puheenjohtaja päätöslauselmaan, tai viime vuoden vastuuvapauslausumaan, tarkastuslausumaan. Ja esittelijä varmastikin varmistaa, että seuraamme sitä, mitä on tehty ja mitä ei ole tehty, mutta koska herra Seneita on täällä paikalla, niin haluaisin kysyä häneltä suoran kysymyksen. Kappaleessa 47 viime vuoden ö, tarkastuslausumassa mainitsemme kirjeen, joka laadittiin Hollannin ja Ruotsin hallitusten toimesta. Ja siinä pyydetään nyt komissiolta ohjausta siinä, mitä, mitkä, minkä pitäisi olla avaintekijöitä, kun laaditaan tällainen kansallinen management declaration, tällainen hallintailmoitus. Ja komissaari Schmeittalta kysyisin, että oletteko olette komissiona antaneet tällaista ohjausta näille kahdelle jäsenvaltiolle, tai jotka nämä kaksi valtiota vaativat, ja jos ette ole niin tehneet, miksi? Kiitos. Haluaisin kiittää presidenttiä, mutta sanoa myös, että tässä ei ole niin paljon tietoa tässä kertomuksessa kuin ennen te olette rakennerahastosta antaneet virhelukuja ja nyt rakennerahaston kohdalla sanotaan, että virhemarginaali on noin 5 prosenttia. Onko se nyt sitten 5,1 vai mitä? Olisimme halunneet saada tarkempia tietoja, koska täällä alaviitteessä viitataan myös viime vuoden lukuihin. Tämä koskee myös muita rahastoja, koska täällä puhutaan vain, että yli 5 prosenttia tai 3-5 prosenttia. Eli mielestäni me emme saa tarvita tarvittavia tietoja. Ja tämä on arvioinnin kannalta tärkeää, kun pohdimme sitä, missä me olemme ja kuinka paljon parannusta on tapahtunut. Sitten toinen asia. Te eh, eh, puhuitte eh, RALista. Tämä on tärkeä tieto. Ja nyt puhutaan 177 miljardista eurosta, mutta rakennerahaston kohdalla meidän pitäisi myös saada näitä tietoja, jotta me tiedämme, miten budjettia on toimeenpantu, joten nämä puuttuvat. Sitten kolmas asia, puhuimme tästä Luxemburgissa virheluvut per maa hyödyttäisivät meitä. Jos teillä ei näitä tietoja on, niin ehkä voisimme jollakin sivulla nyt hieman saada tietoja. Meidän täytyy nyt kerätä itse nämä tiedot. Ei ole hyvä, jos minun konsultoida 25 eri asiakirjaa, jotta saan ne tiedot, joita tarvitsen työtäni varten. Kiitos. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte euch nicht alles wiederholen. En halua nyt toistaa, mitä tässä on tullut jo sanottua. Olen pitkälti yhtä mieltä. Mutta yhdessä kohdassa haluaisin tuoda kantani esille. Nimittäin komission osalta sanottiin, että täällä on käyty kokeita ja 40 prosenttia näistä osoitti, että perhetukia haettiin kahtaalta – ja eihän nämä tietenkään nyt sitten, tässä onko tässä kyse siitä, että viranomaiset eivät ole antaneet riittävästi tietoja vai riippuuko tämä siitä, että komissio ei ole pyytänyt tarvittavia tietoja pystyäkseen näitä asioita äh, tutkimaan. Nyt sitten viime vuoden äh, kertyneet maksut ja sitten kun puhutaan seuraamuksista, niin onko nämä nyt haettu sitten viranomaisista nämä pala- perinnät vai, vai, vai edunsaajilta? Tack för ordet, herr en hurtig kommentar og et øh, lille... Ihan lyhyesti puheenjohtaja. Pieni kommentti ja kysymys. Minä olen hyvin iloinen saadessani tämän luettavaksi, ainakin hallinnollisten kulujen osalta virhe taso on hyvin alhainen ja tuntuu siltä, että tilintarkastustuomioistuin on sen järjestelmiin tyytyväinen. On hyvä, koska meitä hyvin usein kritisoidaan hallintoon käytettävistä varoista ja rahoista. Sitten kysymys. Minä olen myös, halusin tietää koheesiorahastosta Olisikin jotain tarkempaa tietoa ja konkreettisempaa tietoa saatavilla, koska meille sanotaan, että tässä on kyse hyvin selkeistä tapauksista, jotka kuuluvat kohesiorahaston alaan, mutta kyllä meidän pitäisi nyt hyvin varovaisesti tästä puhua, koska tilanteet saattavat muuttua yhdessä yössä. Ja täällä monet ovat maininneet miten tilanteet voivat muuttua, että jos kohesiorahastossa virheitä tosiaan saatu vähennettyä? Tarkoittaako se sitä, että järjestelmät toimivat, että jäsenvaltiot ovat parantaneet järjestelmiä vai onko tämä nyt tosiaan satunnainen tulos riippuen tiettyjen alueiden osalla tai tietyillä alueilla tapahtuneista parannuksista vain? Ja sitten ihan nopea kysymys yksi Kalderalle ja yksi komissiolle. On totta, että jälleen kerran toteamme, että jotkut valtiot ovat ihan siellä häntä päässä, mitä tulee epäsäännönmukaisuuksiin. Ja viitan tässä Espanjaan, Kreikkaan ja Italiaan ja myöskin osittain yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Haluaisin kysyä, että nyt teidän objektiiviselta näköalapaikalta katsottuna, onko niin, että valvontatoimet suoritetaan samalla tavalla kaikilla, kaikissa jäsenvaltioilla ja myös, valtioissa ja myöskin riippumattomasti, koska tämä on erityisen tärkeää juuri petosten kohdalla. Eli se, että on todellakin riippumattomia valvontaelimiä, jotka valvovat valvottavia kohteitaan. Ja kollega, tai komissaari Semetalle sanoisin, että kuten kollega Stais totesi, on tullut aika ryhtyä poliittisiin tehokkaisiin toimiin niiden valtioiden kohdalta, jotka jo vuosikausia ovat rekisteröineet tai ovat osoittaneet toimivan sepäsäännön mukaisesti, erityisesti mitä tulee urakkasopimusten laskutukseen. Kaikki tietävät, että erityisesti urakointi ja julkiset hankinnat ovat erityisen vakavien petosten kohteena. Eli olisiko komissiolla ihan konkreettista ehdotusta siitä, mitä se aikoo tehdä näiden valtioiden suhteen? Ennen kuin annan puheenvuoron vielä presidentti Skalderalle, joka sitten päättää tämän tapaamisen, antaisin puheenvuoron ensin komissaari Semeitalle, koska hänelle on esitetty myöskin lukuisia kysymyksiä. Olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos. Haluaisin ensinnäkin korostaa sitä, että tämä vastuuvapauden myöntämisprosessi on vasta aluillaan. Ja kyllä teillä on mahdollisuus varmasti nähdä muitakin kollegoita eri aloilla, jo, jo, jolloin yksityiskohtaisia kysymyksiä varmasti voidaan komissaareille esittää eh, heidän erikoisaloillaan. Ja senpä takia lyhyesti koitan nyt ottaa esille nämä eh, esitetyt kysymykset ensinnäkin esittelijän esille tuomalle, tuomat kysymykset erityisesti seuraamuksiin liittyen. Täytyy sanoa, että komissio kyllä, kyllä koittaa paljon tiukemmin soveltaa näitä seuraamusjärjestelmiä nähtyään, miten takan takaisin ja oikaisut ovat kasvaneet. Ja tämän vuoden aikana jo vain sosiaalirahaston osa-alalla saimme 11 päätöstä maksujen keskeytyksistä tiettyjen maiden osalta. Mutta tässäkin pitää olla varovainen, koska maksun keskeyttäminen vaikuttaa sitten myös täytäntöönpanoon. Silloin täytäntöönpanokin vaikeutuu. Mutta me koitamme tätä järjestelmää käyttää tiukemmin, siis seuraamusjärjestelmää käyttää nyt tiukemmin, jotta myös, ja, ja sitten jäsenvaltiota saadun tiedon laatu koskien takaisinperintöjä, joihin myös tilintarkastustuomioistuin on puuttunut, vuoden 2007-2013 ohjelmakaudella on otettu uudet sähköiset ilmoitusmallit jäsenvaltioiden takaisinperinnöistä. Ja uskomme, että tässä tällä ohjelmakaudella tietoa takaisinperinnöistä saadaan paljon yhdenmukaisemmin eri jäsenvaltioista. Mitä sitten tulee tähän 50-50-sääntöön? Selvennän, että tämä, tätä sääntöä sovelletaan vain seuraamu, seuraamuksena vain silloin, jos jäsenvaltio ei peri takaisin maksettuja summia oma-aloitteisesti. Se ei tarkoita sitä, että tätä takaisinperintää ei olisi tapahtunut ollenkaan, vaan me, me pyydämme jäsenvaltiota tätä 50 prosenttia siinä tapa, sen takia, koska jäsenvaltioiden pitää kuitenkin sitten takaisin periä tämä, nämä kaikki aiheettomasti maksetut summat. Tämä on enemmänkin tämmöinen kurinpidollinen sääntö kuin siihen, että, että kerättäisiin sitten veronmaksajilta rahaa. Sitten haluan selventää vielä sitä, kun puhutaan 24 prosentista koulutuksessa, 62 prosenttia talous- ja, ja rahoitusalalla. Tämä on siis virheiden frekvenssi, ei virhetaso. Ja varsinkin koulutusalalla tämä virhetaso on kahden ja viiden prosentin välillä tuomioistuimenkin lausunnon mukaan. Joten tässä on eroa nyt sitten näiden prosenttilukujen välillä. Sitten tehokkuus tai vaikuttavuus ja, ja arviointi, nämä arvioinnit. Minä myös jatkan mielelläni, tai odotan näitä, näitä kertomuksia, joista puhuttiin. Ja tosiaan nämä avainsuoritusmittarit tulevat siinä selkeämmin varmasti esille ja miten niitä sitten tulee arvioida. Tietenkin budjetin puolella kiinnitämme erityisesti tässä, tähän huomiota, kun tätä tehdään myös uuden ohjelmakauden ohjelmien määrittelyn edellä, niin tällaiset säännöt tosiaan pitäisi nyt saada voimaan – eri aloille ihan konkreettisestikin. Sitten mitä tulee lainsäädännön yksinkertaistamiseen, tämä asia on tullut usein esille ja haluan sanoa, että viimeistään joulukuussa julkaisemme tiedonannon yksinkertaistamistoimista seuraavaan rahoituskauteen – haluamme saada aikaan tämmöisen systemaattisen lähestymistavan yksinkertaistamistoimille, joka olisi myös tällainen koordinoitu lähestymistapa, ettei käsiteltäisi ohjelmia erikseen, vaan käytettäisiin jonkunnäköistä yhteistä kehystä yksinkertaistamistoimien yhtenäistämiseksi. Ja kun katsotaan tätä budjetin tarkastustiedonantoa, tarkistustiedonantoa, niin sieltä löytyvät nämä tärkeät periaatteet. Meidän tavoitteenamme nimittäin on saada mahdollisimman paljon sektorikohtaisia sääntöjä jotka liittyvät sitten suoraan varainhoitoasetukseen. Ja, ja, ja sektorikohtaisesti pitää soveltaa myös varainhoitoasetusta. Ja vain jos tarvitaan erityisiä sääntöjä eri sektoreille, sektoreille, niin silloin voidaan tehdä tiettyjä poikkeuksia näiden erityispiirteiden perusteelta. Mutta on hyvin tärkeää, että varainhoitoasetus sinällään on niin kuin kaiken yläpuolella ikään kuin hallinnoi sitä koko kulu, rahojen käyttöjärjestelmää. Sitten jäsenvaltioiden omat järjestelmät, valvontajärjestelmät. Yksi tärkeistä asioista on se, että noudatetaan olemassa olevaa lainsäädäntöä tarkkaan ja tarkasti. Ja minä, minun kantani on se, että vuoden 2007-2013 säännöt tai siis ohjelmakauden 2007-2013 säännöt ovat hyvät ja on tärkeää, että niitä tarkkaan noudatetaan ja että komissio valvoo, että valvoo tarkkaan, että niitä noudatetaan ja että sitten seuraamukset, seuraamuksia syntyy, jos jäsenvaltio ei täytäntöönpane näitä sääntöjä vaadittavalla tavalla. Ja tiettänette, että varainhoitoasetuksen uudistamis, uudistamisen yhteydessä on tehty myös ehdotus näistä kansallisista hallintoselvityksistä, hallintoilmoituksista. Ja ö, sitten on Uh, tämä taas ehdotus, joka, jossa tietenkin vuosi kertom, vuosittaiset ilmoitukset pitää hyväksyttää mahdollisimman korkealla tasolla. Komissiossa me tietenkin sovellamme tätä samaa periaatetta. Pääjohtaja on hallinnon korkein virkamies, joka sitten allekirjoittaa vuosittaiset vuosikertomukset. Ja me haluamme ylläpitää tätä samaa järjestelmää, että ilmoitukset allekirjoitetaan riittävän korkealla tasoilla. Luonnollisesti tämän keskusteltaessa asetuksesta tällä hetkellä parlamenttikin osallistuu siihen päätökseen, mikä tulee olemaan nyt sitten näiden tämän tarkistuksen lopullinen lopputulema. Sitten konkreettisista kysymyksistä. Eli yksi koski ohjeistusta näiden kansallisten ilmoitusten tekemiseksi. Olette ehkä huomanneet, että olen luvannut tällaiset ohjeet tämän vuoden aikana toimittaa, joten ne ovat nyt tällä hetkellä sitten ihan lop- valmistelut ovat loppuvaiheissa, niin varmasti ne saadaan tässä lähiviikkoina valmiiksi esiteltäviksi. Mitä sitten tulee julkisiin hankintoihin, presidentti Caldera mainitsi, että julkiset hankinnat on yksi niistä aloista, joilla esiintyy paljon virheitä ja myönnän, että nämä säännöt julkisten hankintojen osalta ovat hyvin monimutkaiset ja moninaiset. Ja senpä takia komissio nyt koittaa kouluttaa rahastojen hoitajia ja, ja meillä on suuntaviivoja, ohjeita, miten julkisten hankintojen sääntöjä tulee noudattaa rahastojen hoido, hallinnoinnissa. Ja minä kyllä uskon, että on mahdollista vielä näitä sääntöjä yksinkertaistaa, mutta tämä, tähän tietenkin koko kollegion pitää sitten mm, ottaa kantaa. Ja sitten ilmaistiin epäilyksiä tästä 95 prosentista, jotka olisivat virheettömiä – en minä nyt ole pyörää tässä uudelleen keksinyt, vaan minä vain käytin sitä, mitä tilintarkastustuomioistuin on sanonut. Ja tässä kertomuksessahan näkyy nyt, että ensi kertaa virhetaso koko budjetissa on kahden ja viiden prosentin välillä. Jos sitten katsotaan tätä toista, kolikon toista puolta, se tarkoittaa sitä, että vähintään 95 prosenttia budjetista on siis virheettömästi toteutettua. Minusta tämä on suuri saavutus. Ja Haluan tietenkin tämä johtuu myös parlamentin hyvästä valvonnasta ja, ja, ja vastuuvapausmenettelyn esittelijöiden esille tuomista asioista. Mutta voidaan kuitenkin sanoa, että kyllä me aika hyvin homma on hoidettu. Tietenkin edistystä vielä tarvitaan ja parannuksia tarvitaan – ja, ja tietyillä aloilla enemmän kuin muilla. Mutta varmasti parlamentin kanssa yhteistyössä voimme vielä jatkaa tilanteen parantamista EUn äh, varojen käytössä. Kiitos näistä johtopäätöksistä. Nyt presidentti Caldeira lopuksi. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Teen parhaani vastatakseni kaikkiin kysymyksiin ja kommentteihin, joita olette esittäneet. Haluaisin kiittää ystävällistä sanoista, herra Jatsi Markakis. Haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä. Tuomio, tilintarkastustuomioistuin yrittää antaa korkealaatuisen kertomuksen. Teemme tätä työtä päivittäin. Siksi minä olen hieman yllättynyt siitä kommentista, että tämän vuoden kertomus antaisi vähemmän tietoa kuin viime vuoden kertomus, koska minulla on täysin päinvastainen tunne. Me annamme enemmän tietoa kaikilta politiikan alueilta. Me kerromme, mitkä ovat virhemarginaalit kaikilla politiikan aloilla ja mitä kohesion kohdalla tulee. Me sanoimme ensimmäistä kertaa, mikä on todennäköisin virhe. Minä en mene tässä nyt tekniseen keskusteluun siihen, mikä on todennäköisin virhe ja niin edelleen, mutta viime vuonna ja sitä edellisenä vuonna me sanoimme, että ainakin 11 prosenttia koheisia menoista oli sellaisia, joita ei olisi tullut maksaa takaisin. No tässä te olette ottaneet tämän esille. Nyt puhutaan vähintään kolmesta prosentista. Ja tämä on edistysaskel. Totta kai varovaisuuteen tulee pyrkiä. No, en toista sitä, mutta mielestäni on myös enemmän tietoa järjestelmistä. Me ymmärrämme ongelmat paremmin, jos tiedämme syyt. Emme tässä keskity järjestelmiin tai että keskittyisimme enemmän tai vähemmän. Me keskitymme saman verran. Se, mitä haluamme tehdä selväksi, että ennen kuin heikkoudet, ongelmat, hallintajärjestelmät joko komission tasolla tai jäsenvaltiotasolla on ratkaistu, niin meillä on ongelmia. Tämä on täysin selvää. Ja ennen kuin näitä ongelmia ei ole ratkaistu, niin ei tämä ole siis mikään sattuma, herra Fjellner. Ennen kuin nämä ongelmat ratkaistaan, niin sitten meillä on tällainen sydänkäyrä, jossa mennään ylös ja alas. Siksi meillä on tällainen tulos kuin tänä vuonna. Jos katsotaan näitä 60 hanke, 16 hanketta, mitä perusvaatimuksiin tulee, hallinnointiin muun muassa ja muihin äh, tarkastusviranomaisiin, niin äh, tämä taulukko on lähes vihreä. Ja tämä on olennainen muutos, mitä menneisyyteen tulee. Tämä voidaan tulkita niin, että 2007 ja 2013 järjestelmä toimii tehokkaammin. Kysymys, onko tämä kustannustehokasta? Käytämmekö määrärahoja? Täytyy muistuttaa, että täytäntöönpano osuus on suhteellisen alhainen, mitä kohesioihin tulee. Ja jos nyt katsotaan kertomuksen lukuja kohesioluvun kohdalla, niin täällä puhutaan 23 miljardista. Ja jos vuoden 2009 lopussa täytetään panoluvut ovat noin yksi neljäsosa niin täytäntöönpano on ollut hidasta, mutta se on tässä täytyy kuitenkin ottaa nämä molemmat elementit huomioon. Kuten sanottua, mitä rahastoihin tulee, tässä ei voida puhua tulevaisuudesta. Meidän täytyy olla varovaisia. Prioriteetti on, että että järjestelmät toimivat. Tämä on tietysti kansallisten viranomaisten tehtävä ja komission tehtävä. Ja totta kai me elämme vaikeita aikoja jäsenvaltiossa tällä hetkellä, sen me tiedämme. Mutta mitä maatalouteen tulee, kommentoin sitä myös. Miksi tilanne on muuttunut viime vuodesta? Koska ongelmat järjestelmässä ovat säilyneet. Viiden, viisi, kuusi vuotta sitten, kun puhuimme järjestelmästä, jolla hallinnoidaan maatalousmenoja, on tämä integroitu valvontajärjestelmä. Kymmenen vuoden ajan yritimme silloin 15 jäsenvaltion kanssa saada järjestelmän aikoisesti ja sanoimme, että se toimii, jos se täytäntöön pannaan jäsenvaltiotasolla. Ja samanaikaisesti meillä on täytäntöpano-ongelma Kreikassa ja tässä on pyritty korjaamaan tilanne. Mutta nyt meitä ei ole 15, meitä on 27 jäsenvaltiota joiden tulisi soveltaa tätä järjestelmää ja se täytyy hallinnoida uusilla menetelmillä, jotka ovat riskialttiimpia. Eli jos arvioidaan järjestelmiä, niin me näemme, että väri on paljon enemmän punainen maatalousalalla kuin kohesiossa. Ja jos nämä heikkoudet järjestelmissä säilyvät, komissiohan viittasi varauksiin, niin te näette, että komission vastaus on selkeä tässä mielessä. Eli enemmän ongelmia tänään, kun hallinnoidaan maatalousjärjestelmiä, kuin mitä, mitä nämä ongelmat olivat kolme vuotta sitten. Eli tätä täytyy käsitellä ensin, ennen kuin kommentoimme sitä, että miksi tilanne on näin heilahteleva. No, jos on tulehdus, niin ei voi parantaa itseään ainoastaan aspirinilla. Täytyy ottaa antibiootteja. Tässä on vähän samanlainen tilanne. But, and I, I address Mrs. Son- Rouva Sondegrat, virheet eivät ole petoksia. virhe on se, kun ei pidetä kiinni säännöistä. Tähän liittyy tietty elementti. Puhutaan virheestä, että tässä tahallisesti poiketaan siitä, mitä odotetaan. Ja tämä on eri asia. Tämä on petos. Ja virheet, joita me olemme havainneet, niin ne eivät ole suurimmaksi osaksi petoksia. Jos on epäily petoksesta, tilintarkastustuomioistuin ryhtyy tarvittaviin toimiin ja kääntyy Olafin puolin. Tämä tapaus, jonka otitte esille kolme, se on keskiarvo. Kyllä me käännymme Olafin puolen useammin. Jos meidän tilintarkastuksissa, koska No tilintarkastustuomio ei voi, ei voi sanoa, että tämä on petos tai tämä ei ole petos. Epäilyjä saattaa olla ja sitten me käsittelemme niitä sellaisena. Eli kun ei pidetä kiinni säännöistä, mitä me tarkoitamme, kun puhumme virheistä. Uskomme, monet kollegat ottivat tämän esille, kun puhutaan yksinkertaistamisesta, varainhoitoasetuksesta ja kustannustehokkuudesta, mitä me voimme tehdä – Minä suosittelisin, että käsittele sitten tilin tarkastustuomioistuimen lausuntoa, mitä varoinhoitoasetukseen tulee. Me lähetimme tämän lausunnon parlamentille viime viikolla. Se löytyy myös web-sivuiltamme. Esittelemme sen mielellämme tänne, tälle valiokunnalle. Voimme sitten laajentaa kantojamme puhumme tulevasta hallinnosta ja valvontajärjestelmässä ja se on tässä lausunnossa. Ja nyt jos halutaan uudistuksia, jos halutaan puuttua ongelmiin, se täytyy tehdä nyt. Se täytyy tehdä nyt. Ja me olemme antaneet lausuntomme tästä. Meidän täytyy katsoa, että ne puitteet, joita me esitämme, puuttuu näihin kysymyksiin. Meidän täytyy varmistaa myös se, että tämä toimii myös vuoden 2013 jälkeen. Ja kun näin teemme, meidän täytyy myös olla varma siitä, että sektoraalinen lainsäädäntö on väline, jonka avulla voimme toimia, koska kuinka sano, niin kuin sanoin, hyvin paljon riippuu siitä, mitä teemme sektoraalisen lainsäädännön suhteen. Rouva Andreasen kysyy, että onko kertomuksessa myönteinen suuntaan? Kyllä, kyllä siinä on myönteinen suuntaus. Kohta 126 siinä on myönteinen suuntaus, mitä toimieliniin ja jäsenvaltioihin tulee ja miten asioita käsitellään. Me haluamme myös antaa sen viestin, että suuntaus ei ole vielä täysin varmaa ja meidän täytyy tehdä vakavasti töitä taataksemme sen, että tilanne ei huonone tulevaisuudessa. Tilintarkastustuomioistuin ei tietysti ota kantaa itse budjettiin, se on toimielinten neuvoston tehtävä. Me tarkastamme budjetin toimeenpanoa tietysti nyt jos perussopimus muutetaan, mutta me emme tee mitään, tee mitään ehdotuksia, mitä menokattoihin tulee. Mutta äh, tietysti näillä rahoitusnäkö, rahoitusnäköt ovat monivuotisia ja tämä täytyy ottaa huomioon. Jotkut jäsenet kysyvät myös yhteistyöstä kansallisten eh, tilintarkastustuomioistuinten kanssa. Ja ongelmat otettiin täällä myös esille. Herra Evan otti myös kansalliset tilintarkastustuomioistuimet esille. Meillä on hedelmällistä yhteistyötä kansallisten tilintarkastustuomioistuinten kanssa. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että meillä on kaksi pilottihanketta tällä hetkellä, jotta voisimme tehdä konkreettista tilintarkastusta paikan päällä kansallisten tilintarkastustuomioisten kanssa Alankomaissa on näin tehty ja sitten toinen on mm, Tsekissä. Ja me odotamme tuloksia. Tässä keskitytään maatalousmenoihin. Jos meillä on mahdollisuus käyttää tämän työn tuloksia, niin me tulemme sitten kertomaan teille ensi vuonna näistä maatalouskysymyksistä. katsotaan, miten tämä järjestelmä on sitten mahdollista laajentaa muihin jäsenmaihin. Yhteistyö tietysti rahoitetaan pohjautuen sopimukseen. Sen tietysti siinä tarvitaan totta kai myös toimijoiden välistä luottamusta. Tämä on ikään kuin vapaaehtoista toimintaa ja mitä meihin tulee, me olemme hyvin avoimia ja me olemme valmiita yhteistyöhön kansalliset tilintarkastustuomioistuimet ovat riippumattomia tahoja. Viime vuonna, kun tapasimme 27 tilintarkastustuomioistuimen johtajaa, niin joitakin kysymyksiä esitettiin liittyen riippumattomuuteen, mutta uskon, että ongelmat, jotka liittyvät joihinkin maihin, ei kuitenkaan EUn jäsenvaltioihin, niin, niin muissa maissa tällaisia ongelmia saattaa olla, mutta olemme lähettäneet kirjelmän sitten, jotta kiinnitettäisiin huomiota hakija maihin, jotka hakevat Euroopan unionin jäsenyyttä niin, että taattaisiin, että tilintarkastustuomioistuimet näissä maissa ovat riippumattomia. Ja sitten no niin, niin, tarkastusviranomaisten riippumattomuus, jotka antavat siis vastuuvapauden ja raportoivat eri elementeistä te viittasitte, herra puheenjohtaja, tähän kysymyksessänne. Tietysti tilintarkastustuomioistuin ei arvioi näiden toimielinten riippumattomuutta. Riippumattomuusvaatimuksissa ei ole intressikonflikteja. Sitä ei ole määritelty lainsäädännössä. Tämä on ikään kuin sertifiointiprosessi. Maataloudessa tämä tapahtuu sitten kansallisella tasolla, mutta tämä pitäisi olla yksi elementti, kun puhutaan riippumattomuudesta. Me arvioimme näiden toimielinten toimintaa ja totta kai nämä raportit ovat erittäin tärkeä elementti. Ne esitetään komissiolle, ei tilintarkastustuomioistuimelle. Ja kun me arvioimme tätä sisäistä valvontaa meidän tarkastuksessamme, kun teemme tarkastelevia järjestelmiä, niin me katsomme myös näiden tahojen toimintaa ja niiden toiminnan tuloksia. Ja totta kai me arvioimme näiden tahojen työtä. Toinen kysymys Rouva Gresseltä. Miksi ei ole maakohtaista tarkastuslausumaa? Me olemme keskustelleet tästä kahden kesken, mutta sopimuksessa tätä ei ole kirjattu. Ja meillä ei ole riittäviä voimavaroja tähän tilintarkastustuomioistuimessa. Herra Katsimarkakis otti tämän esille. Komission täytyisi antaa tiedot ja sitten tältä pohjalta äh, voitaisiin tarkastella jäsenvaltioita. Meidän tulee arvioida tarkastuslausuman luotettavuus. Jos me haluamme saada sisäisen valvontajärjestelmän, joka pohjautuu siihen, mitä alemmalla tasolla tehdään, Eli kun on tämä sisäinen tarkastusjärjestelmä, ja tässä on myös ulkoinen tilin tarkastaja mukana. Ja jos komissio valvoo sitten kansallisten viranomaisten työtä, niin se pystyy antamaan tämän tiedon. Nämä elementit, jotka otitte esille. Sitten me voimme sanoa, että onko se luotettava vai ei luotettava. Ja sitten luvut esitetään. Sitten maksamatta olevat sitoumukset. Jokaisessa luvussa on otettu nämä tiedot esille. Komission tileissä on yksityiskohtaiset tiedot, mitä näihin maksamatta, olevat sitoum- maksamatta oleviin sitoumuksiin tulee kohesio kohdalla. Tämä on sivulla 149. Tämä on tärkeä kasvu, mitä maksamatta oleviin sitoumuksiin kohesio- ja sosiaalipolitiikan alalla tulee. Se on enemmän kuin puolet kokonaissummasta komission jäsen Semeta otti tämän esille, kun hän esitteli lukuja. Eli lopuksi puheenjohtaja, toimielin, joka aloittaa nyt vastuuvapausmenettelyn, niin äh, teemme mielellämme yhteistyötä koko prosessin ajan. Olemme valmiita tukemaan teitä tässä menettelyssä, jos teillä on vielä jotain kysymyksiä, joita en ole ottanut esille ja johon haluaisitte vastauksen, niin vastaan niihin mielelläni kirjallisesti. Tässä nyt ei ole niin kovin paljon aikaa. meidän täytyisi nyt pohtia uudistuskysymyksiä vakavasti. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus. Jos tämä valiokunta ajattelee, että on tärkeää, että pidetään kuulemistilaisuus uudesta vaarainhoitoasetuksesta, niin kyllä me voimme tarttua tähän tilaisuuteen koska silloin me voimme käsitellä tärkeitä kysymyksiä, joita tulevaisuuden kannalta täytyy käsitellä. Paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Kiitoksia paljon vastauksistanne. Ennen kuin vielä hyvästelemme, niin annan vielä hetkeksi puheenvuoron esittelijä Chatsimakakiselle. Kiitos puheenjohtaja. Tiedän, että presidentillä on kiire. Ihan lyhyesti siis. Komissaari tälle olen kiitollinen avoimuudesta ja myös näistä suorista vastauksista ja siitä, mitä toimenpiteitä komissio ryhtyy nyt toteuttamaan. Tämä on hyvä pohja rakentavalle yhteistyölle komission kanssa. Mitä sitten tulee näihin lukuihin, jotka eivät nyt ole ehkä niin selkeästi käy ilmi tästä Äh, ehkä tämä on hieman kryptisempi kertomus tällä hetkellä, eli näitä, näitä pitää oikein osata etsiä näitä lukuja. Esimerkiksi nämä kolme prosenttia kohesiosta ovat alaviitteessä sivulla 101. Kyllä se sieltä löytyy, 101. Eli että näitä kolme prosenttia ei olisi saanut maksaa. Minä ymmärrän, että tuomioistuin joskus on hieman kryptisempi, joka tietenkin johtaa ehkä hieman useammin sitten väärinkäsityksiin. Niin miksi näin? Koska usein kollega Sondergaard, Holmeier, jotka virheiden määrittelyä tässä penäsivät. Ja onhan niin, että virhe tapahtuu ehkä vahingossa, mutta se saattaa myös olla tarkoituksella ja systemaattisesti syntynyt virhe. Meidän täytyy nyt tarkentaa meidän kaikkien sitä ja tehdä ero näiden kahden välillä uskon, että kun nyt sitten yksinkertaistetaan asioita, niin on hyvin kiitollinen komissaarille jo siitä, että tämä yksinkertaistamisasia on yksi prioriteeteista, mutta hyvin usein on jäsenvaltioita, jotka kieltäytyvät näitä yksinkertaistamistoimia toteenpanemasta, ja silloin ei auta mitään muuta kuin komission tiukat toimet. Olen hyvin iloinen presidentti Caldera, että tästä tuli hieman erilainen raportti. Trendi on näkyvä, mutta kuitenkin Lissabonin sopimuksen jälkeen ennen kuin tämä uusi rahoitusasetus astuu voimaan, niin meillä on juuri nyt hyvin tärkeä hetki äh, asiaa tätä ja uudistusta viedä eteenpäin. Hyvää, äh, kaik, hyvä hyvää teillä on nyt sitten lehdistötilaisuus ja, ja kiitän teitä kaikkia. Kiitoksia kaikille kysymyksistä ja kiitokset eh, presidentti Caldeiralle ja komissaari Kiitoksia.